Witam Państwa z małym opóźnieniem. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herra pienes. Olemme hieman myöhässä, mutta käynnistämme kokouksen ja haluaisin pyytää anteeksi teiltä tätä viivytystä. Tiedämme, että se on johtunut monesta eri syystä toivottaisin teidät lämpimäksi, lämpimästi tervetulleiksi ja alun alkaen nyt haluaisin kertoa teille, että meillä ei olekaan paikalla Slovenian ministeri Židan, koska hän ei päässyt tänne paikalle. Sen sijaan meillä on valtiosihteeri Ted Niska hänen sijastaan ja Toivotamme teidät tervetulleeksi. Olemme todella iloisia, että pääsitte paikalle ja kuuntelemme suurella mielenkiinnolla esitystänne tästä aiheesta. Ja haluaisin myös kiittää teitä lämpimästi tästä aloitteesta, että otitte esille tämän tärkeän maatalousaiheen. Olemme keskustelleet tästä aiheesta jo monessakin tilaisuudessa – tässä valiokunnassa ja muistamme, mitä Rova Lalling on tehnyt tämän asian suhteen. Ja olen todella iloinen, että pääsitte paikalle ja olette tehneet tästä aiheesta niin näkyvän aiheen, koska myös tiedotusvälineissä sitä on käsitelty laajalti. Paljon kiitoksia vielä kerran tästä aloitteesta ja haluaisin onnitella teitä siitä, että teille tuli tämä ajatus käynnistää tämä aloite. Kuten varmaankin tiedätte, me kiinnitämme kovasti huomiota mehiläishoitoon, koska se on terveen maataloustuotannon perusta. Me keskustelemme aiheesta myös tieteellisen tutkimuksen puitteistossa. Ja se on myös ala, joka saa tukea EU-rahastoista. Aloitamme siis ministerin ja valtiosihteerin esityksellä Sloveniasta ja sitten annamme puheen vuoron Slovenian mehiläishoitoyhdistyksen edustajille Notchille. Hän kertoo meille slovenialaisen mehiläishoitajien ongelmista. Ja sen jälkeen kuulemme Thierry de Fresnin puheenvuoron, joka on Ranskan mehiläishoidon seurantakeskuksen johtaja. Hänellä on vetovastuullaan merkittävä projekti, jossa hän meille kertoo tarkempia yksityiskohtia. Ja sitten lopuksi kuulemme vielä Noah Simon Delson niin esityksen. Hän on Biilaisyhdistyksen edustaja ja hän kertoo meille prosesseista, jotka ovat käynnissä mehiläisten ja ympäristön välillä. Ja muistuttaisin, että tämä keskusteluosuus pitäisi päättyä kello 11 ja koska olemme hieman myöhässä, niin toivottavasti voimme kurinalaisesti toimia ja pitää kiinni aikataulusta, koska 11 meillä alkaa yhteinen kokous Envi-valiokunnan kanssa kloonauksesta. Eli arvoisa ministeri, nyt puheenvuoron teillä. Tervetuloa. Mukavaa, että olette paikalla ja keskustelemme nyt mielenkiinnolla tästä aiheesta kanssanne. Hvala za besedo, spoštovani predsednik odbora. Paljon kiitoksia puheenvuorosta, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi maatalous, elintarvike- ja metsätalousministerimme puolesta, Dejan Chidanin puolesta, joka ei päässyt paikalle tähän kokoukseen, koska hänellä oli muita tehtäviä, koska hän on hallituksen varapuheenjohtaja niin ikään. Hän itse uskoo, että mehiläishoito on äärimmäisen tärkeää. Ja minulla on suuri kunnia puhua täällä tästä aiheesta täällä maatalousasiain valiokunnassa. Meille on hyvin tärkeää, että yhdistämme voimamme varmistamaan mehiläisten selviytymisen Sloveniassa, EU:ssa ja koko maailmassa. Ja haluaisinkin puhua teille, kuinka tärkeitä mehiläiset ovat elintarviketuotannolle, luonnolle ja koko yhteiskunnalle. Sloveniassa perinteinen mehiläisten hoito ja, niiden, ja meidän ö, perinteiset mehiläislajimme liittyvät hyvin läheisesti kansalliseen identiteettiimme. Niistä on rikasta kulttuurista ja kansallista perinnettä olemassa. Slovenia on hyvin monimuotoinen maa. Se on hyvin biologisesti monimuotoinen maa myös. 38 prosenttia palveluistamme Kolmekymmentäkahdeksan prosenttia pinta-alastamme on Natura-projektin piiriin kuuluvaa. Ja meidän maatalouden harjoittamisolomme ovat aika, aika karut ja perinteinen maatalouden harjoittamismuoto on tällainen pienmaatalous. Meillä on, meillä on vaikeat luonnonolot, karu maaperä ja luonnonvarat ovat sellaisia, joita meillä on Sloveniassa paljon ja sen takia on tärkeää, että me me haluamme eh, pitää Slovenian maatalouden kilpailukykyisenä ja omavaraisena. On etsittävä tasapaino taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöaspektien välillä, ja tästä me puhummekin usein. Yhteinen maatalouspolitiikka pitää tämän tasa, tätä tasapainoa kantavana voimana – maatalon kehittämiseksi. Hyvät naiset ja herrat, mehiläishoito on hyvin tärkeä osa maataloutta. Mehiläiset ovat pölyttäjä eläimiä ja ne osoittavat ympäristön olevan hyvässä terveessä kunnossa. Ihmisten aiheuttama paine ympäristöön voi olla hyvin ää, äh, negatiivista mehiläisille. Se voi jopa tappaa mehiläiset. Ja Sloveniassa tiedämme, kuinka tärkeää mehiläishoito on ja mehiläiset. Ja meillä on hyvin tarkat järjestelmälliset vaiheet ja toiminta-askeleet, joilla varmistamme, että mehiläishoito on maatalousstrategiamme olennainen osa. Me, hoida, me varmistamme tämän tätä EU-tasolla, EU-rahoituksella ja myöskin kansallisella budjetillamme. Me esimerkiksi rahoitamme mehiläishoitoa hoidon neuvontakeskusta ja annamme neuvoa myöskin erilaisille risteytysohjelmille ja rahoitamme niitä. Olemme tietoisia myös niistä negatiivisista vaikutuksista, vaikutuksista joita kasvinhoitoaineilla on luontoon ja sen takia me otimme käyttöön neonikotonoidia, kieltävän lainsäädännön vuonna 2011, joka koskee äh, esimerkiksi vehnää ja monia muita kasveja. Slovenialla on monia innovatiivisia hankkeita. Esimerkiksi se kehittelee mehiläishoitoon liittyvää mehiläisturismia ja myöskin mehiläisiin perustuvaa hoitoa, terapiatoimintaa. Euroopan parlamentti on puhunut mehiläisistä ja mehiläishoidosta jo jonkin aikaa, joten se on tärkeää toimia tällä alalla ja olemme tietoisia siitä. Se hyväksyi 2010 vuonna mehiläishoitoa koskevan julkilausuman ja myöskin mehiläisterveyttä koskevan raportin. Ja Euroopan parlamentin päätöslauselma korostaa mehiläishoidon strategista roolia tämän päivän yhteiskunnassa. Mehiläishoito on ympäristöystävällistä toimintaa. Se varmistaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja tukee luonnon tasapainoa ja tukee myöskin mm, kasvien elämää. Me toivomme, että voimme ottaa vielä lisäaskeleita mehiläisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Ja Slovenia pyrkii yhteistoimintaan mehiläishoidon tukemiseksi Euroopan unionin kanssa. Avainasemassa tällä alalla on tietoisuuden lisääminen, erityisesti nuorison tietoisuuden lisääminen. Meillä on hyviä käytänteitä Sloveniassa ja näistä haluaisinkin puhua. Esimerkiksi hunaja aamiainen. Tämä projekti otettiin käyttöön päiväkodeissa ja ala-asteilla vuonna 2006. Tämä oli mehiläishoitoyhdistyksen ajatus Sloveniassa ja ministeriömme hallituksen ja kansalliskokouksen avulla ja myöskin muiden julkisten ja yksityisten tahojen avustuksella olemme vetäneet tätä projektia jo jonkin aikaa. Ja päätimme myös ottaa tämän aloitteen käyttöön kala- ja maatalousneuvostossa vuonna 2014. Silloinen komission jäsen oli iloinen tästä kuulemastaan ajatuksesta ja olen itsekin äärimmäisen iloinen siitä, että jotkut maat ottivat onkeensa ajatuksestamme vuonna 2014 ja ottivat käyttöön tämän hankkeen omissa koulutusjärjestelmissään. Unkarissa esimerkiksi hanke otettiin käyttöön 67 esikoulussa ja muutama päivä sitten siellä suoritettiin toinen äh, huna- ja aamiaisprojektin äh, aalto. Olen varma, että toivottavasti äh, myöskin tämän parlamentin jäsenet nauttivat huna- ja aamiaisesta tänä aamuna. Kyseessä ei ole pelkästään kerran viikossa tai kerran vuodessa nautittava aamienen, vaan kyse on siitä ajatuksesta, että eletään terveesti, huolehditaan ympäristöstä, huolehditaan mehiläisistä, tuetaan paikallis, paikallisia tuottajia, yhdistetään toisiinsa erilaiset sidosryhmät ja ää, maatalouden toimijat, tukijat, ympäristönhoito, koulutus ja niin edespäin. Slovenia Sloveniassa uskotaan, että kansainvälisellä yhteistyöllä voimme viedä asioita voimakkaasti eteenpäin ja sen takia hallituksemme päätti esittää YKssa ehdotuksen, jonka myötä perustettaisiin maailman mehiläispäivä, jota juhlittaisiin 14. päivä toukokuuta vuosittain. Tämä on modernin mehiläishoidon perustajan Anton Janssan syntymäpäivä. Ja tuohon aikaan myöskin luonto herää vuosittain. Kyseessä on siis tietoisuuden lisääminen, valistaminen, koska mehiläinen ja muut pölyttäjäeläimet ovat hyvin tärkeitä terveellisen ravinnon takaamiseksi. Hyvät parlamentin jäsenet, maatalous ja maa, maaseudun kehittäminen ovat niitä tekijöitä, joilla voidaan varmistaa kansalaisten terveys ja terve ruoka. Ruokahan on luonnon tuote ja tämä luonnon tuote on riippuvainen yksistä pienimmistä elävistä olennoista, eli mehiläisistä. Minä uskon, että YKssa esitetty ehdotus menee vielä pidemmälle kuin Euroopan unionin rajat ulottuvat. Ja toivottavasti teidän tuellamme pystymme edistämään tätä kansainvälistä yhteistyötä mehiläishoidon alalla ja ympäristön suojelun alalla ja myöskin nälän poistamiseksi maailmanlaajuisesti. Olen kiitollinen että tämä kokous järjestettiin tänään ja haluaisin kiittää teitä äh, ministeri Gidan puolesta vielä tästä mahdollisuudesta puhua täällä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ministeri ja nyt sitten haluaisin pyytää herra Nocia pitämään puheenvuoronsa. Slovenski, Euroopski poslanci v... Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, Slovenian mehiläishoitajayhdistyksen nimissä haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta esitellä teille kaksi hyvin tärkeää aloitetta. Nämä aloitteet eivät ole pelkästään Slovenian kattavia, vaan Euroopan tai jopa maailmanlaajuisia. Ja mehiläis hoitajat uskovat, että näistä tulee todella maailmanlaajuisia liikkeitä, koska ymmärrämme ja tiedostamme sen, mitä mehiläiset merkitsevät planeetan säilyttämisen puolesta. Sloveniassa on 10 000 mehiläishoitajaa. Meillä mehiläishoitajia on lähestulkoon eniten koko maailmassa väestöä kohden. Me voimme pitää tästä yhtä mehiläislajiketta ja olemmekin ylpeitä tästä lajistamme. Ja samoin slovenialaisesta hunajasta olemme suojanneet sen EUn alueella. Paikallinen hunajamme on saanut paljon näkyvyyttä ja olemme historiastamme ylpeitä. Olemme mehiläishoidon pioneereja. Anton Jansa on ollut tässä merkittävässä roolissa API Mundia edistää meille myös mehiläismatkailua ja tämä vaikuttaa myönteisesti talouteemme. Vietetään myös maailmanlaajuista mehiläispäivää. Ja Sloveniassa on otettu todella käyttöön tarhoissa ja alasteilla ja kouluissa tällainen hunaja aamiainen. Ja nyt kertoisin teille tarkemmin tuloksista. Me tiedämme ja tunnustamme hyvin sen, mitä mehiläiset merkitsevät esimerkiksi ympäristöllemme. Jos mehiläisiä ei olisi, tämä vaikuttaisi terveyteemme ja elämäämme. Ja maailman on tiedettävä, miksi mehiläiset ovat näin tärkeitä. Ja toinen tärkeä asia on, että päiväkotien lapset ovat hekin entistä tietoisempia mehiläisten roolista ja näin nuoret ovat pikkuhiljaa kiinnostuneet mehiläishoidosta entistä enemmän. Meillä on erilaisia mehiläisiin liittyviä kursseja kouluissa ja mehiläishoitajien keski-ikä on laskenut ja sitä las- halutaan laskea Sloveniassa. Meidän täytyy laskea nuorten varaan. On hyvin tärkeää, että tämä hunaja aamiainen ulotettaisiin katsomaan myös muita maatalouden aloja. Me puhumme julkisuudessa laajasti siitä, kuinka tärkeää terveellinen aamiainen on. Me todella tarvitsemme terveellistä aamupalaa joka päivä säännöllisesti ja sitä ei ole syytä jättää sivuun. Ja uskomme, että Euroopan unioni varmasti vastaanottaa meidän ajatuksemme niin, että niitä voidaan käyttää kaikkien EU kansalaisten hyväksi. Me uskomme, että myös paikalliseen tuotantoon perustuva terveellinen ruokavalio on hyväksi ympäristölle sekin. 20. toukokuuta aloitamme aloitteen Haluamme, että 25. olisi tällainen maailmanlaajuinen mehiläispäivä, koska 30 prosenttia maailman kasveista on riippuvaisia mehiläisten pölytyksestä. Ja siksi meidän on varmistettava se, että mehiläiset ovat terveitä. Ja tämä on entistä tärkeämpää myös sille, että säilytämme biologisen monimuotoisuuden. Tähän ei päästä muin keinoin. Ja vielä lopuksi sanoisin, että tämä on mielestäni tärkeä päivä Slovenian mehiläishoidolle ja myös Euroopalle, koska molemmat näistä aloitteista – ovat tärkeitä koko maailman mehiläishoitajille ja kansalaisillemme. Jos pystymme ylläpitämään mehiläishoitoa, uskon, että elämänlaatumme pysyy parempana. Ilman mehiläisiä eläimiä ei ole. Meidän täytyy varmistaa se, että mehiläiset selviävät hengissä ja näin myös me. Niin Yes. Paljon kiitoksia ja ennen kuin aloitamme keskustelumme, meillä on vielä kolme minuuttinen videoesitys. Eli jos on teknisesti mahdollista, niin voisitteko käynnistää sen?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 Dziękujemy. Przechodzimy do... Paljon kiitoksia ja sitten jatkamme ohjelmamme parissa. Eli keskustelu. Ensimmäisenä edustaja Pokovic. Veselimme lahko danes. Hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri ilo saada toivota tervetulleeksi suomalaiset mehiläishoitajat tänne parlamenttiin. Ja heidän johdossaan on Slovenian meiläishoitajien puheenjohtaja Noc. Haluaisin tuota tervetuloksi myös Stanja Stonichan, valtiosihteerin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos koordinaattoreille siitä, että mahdollistitte sen, että tänään voidaan puhua slovenialaisesta mehiläishoidosta ja asiasta myös Euroopan tasolla mehiläiset, kuten kuulimme. Niiden tehtävänä on luoda hunajaa ja myöskin pölyttää kasveja. Toimillaan ne auttavat säilyttämään luonnon moninaisuutta ja ne toimivat indikaattorina luonnon tilasta. Jos ei ole mehiläisiä, ei ole elämää. Itse olen omenan tuottaja ja tuon kymmenen kymmenen mehiläispesää, oli tuo kymmenen mehiläispesää omalle tilalleni. Ilman näitä pesiä minun omenatilani ei voisi menestyä. On paljon mehiläisyhdistyksiä, mehiläishoitoyhdistyksiä Sloveniassa, jotka ovat tässä kattojärjestössä mukana. On myös eräs maatalouden neuvontakeskus, joka auttaa mehiläishoitajia heidän työssään kentällä. Kaikki tämä ö, tekee valistustyötä siitä, mitä tärkeää mehiläiset ovat. Eli tietystyötä tehdään sekä yleisön että mehiläishoitajien parissa. Lisäksi on useita mehiläishoitokursseja Sloveniassa peruskouluissa ja myöskin toisen asteen kouluissa. Olemme kuulleet jo tästä hunaja aamieshankkeesta, joka on kertonut siitä, miten tärkeä terveyden aamienen on ja miten tärkeitä mehiläiset ovat koko ekosysteemille – ja samaan aikaan ihmiset ovat tulossa tietoiseksi siitä, kuinka tärkeää paikallisesti tuotettu ruoka on, eli lähiruoka. Toiveemme olisikin levittää tai äh, laajentaa tätä hanketta, hunajaamieshanketta äh, ympäri Eurooppaa. Mehiläishoitajat ovat lisänneet tietoa siitä, miten tärkeää äh, elintarvikkeiden omavaraisuus on ja asenteet ovat parantumassa koko ajan. Slovenialaiset tietävät, äh, miten tärkeä kestävä maatalous on. Ja torjunta-aineiden käyttö on haitallista mehiläisten terveydelle ihmiset ovat tästäkin yhä tietoisempia parminankin kuin pari vuotta sitten. Slovenian maatalous on hyvin perinteikäs ala. Yksi mehiläishoidon pioneerista on herra Anton Jansa. Minä kannatan Slovenian mehiläishoitoyhdistyksen aloitetta, josta on tullut myös Slovenian tasavallan ehdotus. Eli kyse oli siitä, että 20. toukokuuta Anton Janssan syntymäpäivä olisi kansainvälinen mehiläisten päivä. Ja hyvät naiset ja herrat, pyytäisinkin teitä tukemaan tätä ehdotusta. Mehiläiset ansaitsevat oman päivänsä. Kiitoksia. E, Kiitoksia paljon. Ja sitten edustaja, tai vielä ministerillä vuoro. Hyvät kollegat, Olen iloinen siitä, että täällä on nyt näin paljon slovenialaisia mehiläishoitajia ja olen ylpeä siitä, että maatalousvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, kuinka tärkeää mehiläishoito on. Olen ollut mehiläishoitaja jo 40 vuotta. Minulla on edelleen mehiläisiä ja muistan, kuinka romanttista urani alussa tämä kaikki oli. Silloin mainittiin joskus pari mehiläissairautta saatettiin menettää yksi kanta, mutta nyt puhutaan siitä, että menetettäisiin kaikki mehiläiset kautta maailman. Olen sitä mieltä, että meidän on luotava strateginen kumppanuus mehiläishoitajien ja mehiläisten kanssa. Ja sanoisin jopa, että Ei tässä nyt lähdetä nolla pisteestä parlamentissa ja komissiossa. Olen nyt kolmatta kautta Euroopan parlamentissa. Muistan esimerkiksi aikaisemman kollegamme Lulingin aloitteet. Hänestä tuli tällainen mehiläisemo suhtautumisen takia mehiläisiin. Ja noin 90 parlamentin jäsentä liittyi tähän aloitteeseen, jolla nämä neonikotinoidit kiellettiin. Ja valtiosihteerikin tämän juuri mainitsi. Slovenia kuuluu ensimmäisiin valtioihin, jotka ovat itse ottaneet käyttöön tällaisen kiellon. Tämä on kuitenkin vain väliaikainen kielto, joka loppuu tänä vuonna, ja tärkeää on saada aikaan jatkuvuutta. Eli tiedämme jo hyvin, miten nikotiinipitoiset kasvinsuoja-aineet vaikuttavat ja minkälaisia ongelmia ne aiheuttavat. Tähän pitää puuttua kaikissa jäsenvaltioissa, välittää tietoa ja todella siirtyä sanoista tekoihin. Nyt ei ole enää kyse pelkästään mehiläisistä tai mehiläishoitajista. On tärkeää puhua ympäristöongelmista, aivan kuten muut täällä jo sanoivat, kun käsittelemme ympäristöasioita. Olosuhteet ovat heikentyneet ja tämä on johtanut mehiläisten terveyden Heikkenemisen Tämä on todellinen kouluesimerkki, josta on otettava opiksi. En puhu tässä pelkästään mehiläishoitajan roolissa, vaan olen sairastunut aikaisemmin myös syöpään. Olen selvinnyt tästä ja meidän on lisättävä tietoisuutta mehiläisistä. Ne ovat tärkeä indikaattori siitä, missä kunnossa ympäristö on. On huolehdittava siitä, että toimielimet harjoittavat oikeanlaista politiikkaa. Ja on selvää, että ei mikään yksittäinen valtio tai mehiläishoitaja selviä ongelmasta yksin, vaan tarvitsevat, he tarvitsevat tukea. Ja Slovenia on toiminnallaan osoittanut, että voidaan muuttaa ihmisten ajattelutapaa, voidaan vaikuttaa olosuhteisiin ja Mehiläisliiton puheenjohtaja totesi, että Slovenia jopa vie hunajaa, sitä käytetään ja syödään paljonkin esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa. Tämä on hyvä saavutus. Puheenjohtaja, elintarviketurvasta voisin vielä puhua paljonkin. Terveelliset elintarvikkeet ovat turvallisia. Tässä mehiläiset ovat meidän liittolaisiamme. Hyvä, että myös parlamentti ottaa tämän nyt huomioon. On tärkeää, että kuluttajat tietävät, mitä he ostavat ostaessaan hunajaa. Heidän pitää tietää, mistä hunaja on peräisin ja minkälaisissa oloissa sitä on tuotettu. Onko hunajassa torjunta-aine jäämiä tai kenties geenimuunneltuja jäämiä. Toivottavasti voimme tehdä nyt yhteistyötä mehiläishoitajien kanssa. Saamme lisätyä tietoisuutta turvallisesta ja terveellisestä ravitsemuksesta Euroopassa. Itse johdan syövän torjuntatyöryhmää ja Haluan todeta, että hunajalla on merkittävä rooli esimerkiksi terapeuttisesti. Haluan kiittää Slovenian hallitusta, haluan kiittää slovenialaisia mehiläishoitajia siitä, että he todella lisäävät tätä tietoisuutta asioista. Ja toivon, että nämä ponnistelut eivät mene hukkaan, eikä tämä jää pelkästään tähän hunaja aamiaiseen, vaan että saamme todella myös tällaisen maailmanlaisen mehiläishoitopäivän. Tämä lisäisi tietoisuutta siitä, kuinka tärkeitä mehiläiset ovat ympäristön ja ihmisen kannalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Yleensä puhun lyhyempään, mutta tänään tunsin tarvetta käyttää hieman pidemmän ajan. I dobrze, że panie premierze, mówił dużo. Ja olen todella iloinen, että kerroit meille enemmän asioita tänään ja puhuit pidempään tänään kuin tavallisesti. Ja onnittelisin vielä teitä siitä, että olette mehiläishoitaja, koska olette erinomainen esimerkki meille kaikille. Ja sitten vielä edustaja Rope. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų, manau, kad labai svarbi ir įdomi tema ir labai e, dėkoju tämä aihe, jota käsittelemme tänään, on hyvin tärkeä. Haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat järjestäneet tämän keskustelun, joka käsittelee tätä aihetta. Slovenian kollegoiden, kollegoiden kokemukset alalta ovat hyvin tärkeitä ja hyvin mielenkiintoisia. Haluaisin mainita erään toisen aiheen, nimittäin GMO-kasvit. Ja haluaisin tietää, Onko teillä kokemuksia tästä? Ja voisitte puhua siitä, mikä vaikutus GMO-kasveilla on mehiläisiin. Olen kuullut puhuttavan, että että Liettuassa on kielletty GMO-kasvien viljely. Ja toivottavasti voimme välttää Siis Latvia on kieltänyt tämän Latvian puheenjohtajavaltio, ja toivottavasti voidaan sitten poistaa nämä vaikutukset mehiläisiin. 25 vuotta olen ollut töissä paikallisella tilalla, joten meidän paikallisalueella ollaan saatu aikaan myös kansallisia toimia ja perustettu kansallinen mehiläishoitomuseo jopa kotimaassani ja minä olen käynyt itse monissa Euroopan maissa enkä ole muualla nähnyt tämänlaisia museoita muissa maissa tietääkseni, joten ne, jotka tulevat tähän meidän kansallispuistoomme, ja on monia, jotka vierailevat siellä vuosittain 30-40 000 per vuosi, ja he kaikki haluavat käydä tässä kansallispuistossa tai museossa koulujen päättyessä kesäkuussa esimerkiksi. Busseja tulee täynnä koululaisia, jotta he voivat vierailla tässä mehiläishoitomuseossa. Siellä esitellään siis mehiläishoito Liettuossa, koko sen historia. Aikaisemmin ei ollut vielä perinteisiä mehiläispesiä, silloin mehiläiset olivat vielä villejä ja silloin ne kesytettiin ja kaikki tämä on siis esitelty museossa ja kaikki, kaiken tämän nämä oppilaat, koululaiset voivat sitten nähdä. Lisäksi järjestämme mehiläishoitajien juhlia 15. elokuuta. Kyseessä on suuri tapahtuma, festivaali. Siellä on satoja, jopa tuhansia henkilöitä, jotka osallistuvat näihin juhlallisuuksiin, joten olette kaikki tervetulleita Liettuaan. Ja jos olisi mehiläisten kansainvälinen päivä toukokuuta, niin se olisi hyvin mielenkiintoista. Kiitos. w kolejnym punkcie mamy dwie prezentacje. Haluaisin kertoa teille, että seuraavassa esityslistan kohdassa meillä on vielä kaksi esitystä tästä samasta aiheesta, joten pystymme jatkamaan keskustelua ja kysymyksien esittämistä, joten varmastikin jotkut kysymykset voidaan ottaa vastaan tämän toisen osion jälkeen. Joten muistakaa ystävällisesti, että meillä on vielä tämä toinenkin esityslistan kohta, joka on jatkoa ensimmäiselle. Seuraavaksi edustaja Hausling. Hausling, anteeksi, ja pyytäisin että lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että tämä asia on otettu esityslistalle. Mehiläishoidossa meillä on sama ongelma kaikkialla Euroopassa. Meillä on vähän mehiläishoitajia, ennen kaikkea liian vähän nuoria mehiläishoitajia eikä mehiläishoitajien asema ole helppo. Heitä on hankala pitää tässä toiminnassa ja heidän on hankala tässä menestyä. Tälle on osoitettu tukea, mutta muistutan, että keskustelemme maataloudessa samaan aikaan eri aiheista, jotka eivät helpota mehiläishoitajien asemaa. Olemme keskustelleet neonikotinoideista jo pitkään ja pahimmat niistä ovat nyt onneksi pois markkinoilta, mutta on, äh, nyt niitä on osittain jälleen taas äh, sallittu. On uusia tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat, että nämä neonikotinoidit todella vaikuttavat haitallisesti mehiläispopulaatioihin. Eli jos tässä nyt puhutaan kauniita sanoja siitä, että tarvitsemme mehiläisiä entistä enemmän mehiläishoitajia, niin silloin torjunta-aineiden määrää on vähennettävä ja tätä neonikotinoidikieltoa ei saa poistaa. Dziękuję pani poseł Petir, pani poseł. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Petiu. Gospodine predsjedniče, pozdravljam E, predstavnike Pčelarskog e, saveza iz Slovenije i e, dužnosnike koji su... Haluan toivottaa tervetulleeksi Slovenian mehiläishoitoalan edustajat ja lisäksi myös valtiosihteerit ja kiitos tästä aloitteesta julista 20. toukokuuta maailmanlaajuiseksi mehiläispäiväksi. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä aloite, sillä Se kiinnittää huomiomme tärkeään aspektiin maatalous, maataloudesta. Ensinnäkin haluaisin kiittää Slovenian mehiläishoitajia, mutta myös eurooppalaisia mehiläishoitajia, sillä ollakseen mehiläishoitaja pitää olla hyvin motivoitunut. Ihmiset eivät ryhdy tähän toimintaan usein siksi, että haluaisivat tuottoja, vaan he uskovat, että että he haluavat antaa oman panoksensa sille, että säilytetään luonnon monimuotoisuus, joten kiitokseni kaikille heille. Totta kai he kohtaavat useita haasteita ja olemmekin kuulleet ne mainittavan jo täällä. Kroatia ei ole tästä poikkeus. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että mehiläishoitajien määrä Kroatiassa on kasvamassa vuosi vuodelta ja tämä on valtava saavutus 2014 rekisterissämme meillä oli 12 500 mehiläishoitajaa. Nuoremmatkin tunnistavat, että mehiläishoito on tärkeä osa maatalousalaa ja tämä tukeekin minun kantani siitä, että yhä enemmän, enemmän ihmiset ryhtyvät mehiläishoitajaksi, koska he tietävät, miten tärkeää tämä ala on, jotta voidaan säilyttää perinteinen maataloustuotanto, mutta myös säilyttää elintarvikeketju, luoda monimuotoisuus, ja tämän takia hoito on hyvin tärkeää. Jotenka minä arvostan tukea, jonka sain omalle aloitteelleni, että julistettaisiin Eurooppaa turjunta-aine vapaaksi alueeksi, sillä jos haluamme säilyttää perinteisen maanviljelyn ja matkailun eri puolilla Eurooppaa, niin meidän pitäisi rajoittua näihin hankkeisiin. Eli toimia tarvitaan eri jäsenvaltojen välillä, jos naapurit päättävät tehdä asioita toisin, sillä mehiläiset eivät tunne rajoja ja ne siirtyvät tätä mettärajojen ylikin jo pitkältä. Olen tyytyväinen siihen, että sain komissiolta tukea tähän hankkeeseen. Ja tämä on osoittanut sen, että Euroopan kansalaiset haluavat eroon GMOista. Kroatian MEPit, unkarilaiset, italialaiset ja Itävallan parlamentin ovat tukeneet tätä hanketta. Ja tämä on hyvä lähtökohta ja hyvä esimerkki muille maille, ainoastaan Euroopassa, vaan koko maailmassa, että me haluamme erottautua muista Haluamme olla vihreä saareke, joka on tietoinen potentiaalistaan, joka haluaa säilyttää hyvät asiat ja toimia luonnonmukaisesti. Kiitoksia tuestanne ja lisäksi haluaisin toistaa tukeni tälle mehiläispäivälle. Kiitos. Paljon kiitoksia. Me kaikki tuemme aloitettanne Mielestäni tämä on kaikki tärkeää ympäristölle ja maataloudelle. Ja sitten edustaja Dokum. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää slovenialaisia tästä aloitteesta, koska todella uskon, että mehiläiskantojen säilyttäminen Euroopassa on todella keskeinen asia. On tärkeää, että meillä on hunajaa. Meillä on tässä varsin hyvät markkinat, enkä ole täysin yhtä mieltä Hoislingin kanssa siitä, että mielenhoitajien määrä vähenee vähenemistä. No ainakin omalla alueella niin heitä on entistä enemmän ja myös nuoret haluavat lähteä mukaan tälle alalle. Eli tämä riippuu pitkälti siitä, miten eri alueilla yritetään innostaa nuoria mehiläishoitajia. Jos katsotaan sitten GMO-tuotteita, No jos sitä käytettäisiin, silloinhan meillä pitäisi mennä todella hyvin, mutta näin ei kuitenkaan ole. Tähän liittyy myös muita syitä, esimerkiksi kasvin torjunta-aineet. Tämä ei liity pelkästään neonikotinoideihin, itse tulen alueelta, jossa viljellään paljonkin hedelmiä, erityisesti omenoita, ja ilman mehiläisiä ei ole omenoita. Mutta liian teho maatalous aiheuttaa haittaa mehiläisille. Omalla alueellani pitäisi tai siirrytään siihen, että torjuntaidetta käytetään pelkästään öiseen aikaan ja silloin kun mehiläiset tulevat sitten kasveihin, niin nämä aineet ovat ehtineet jo kuivua. On toinen asia, josta ei vielä ole puhuttu, eli erilaiset sairaudet, jotka vaivaavat mehiläiset. Tämä on yksi suurimmista hankaluuksista ja on tullut uusia tauteja pitäisi sallia er-, erilaiset eläinlääkintätuotteet yhtä aikaa. EU:ssa on edelleen alueita, jotka eivät pysty torjumaan aineita, sairauksia, koska he eivät saa käyttöönsä tai saa käyttää eläinlääkkeitä. Esimerkiksi varoapunkkia vastaan. Jos tuote on sallittu esimerkiksi Saksassa, silloin sitä pitäisi pystyä käyttämään myös kaikkialla muualla. Eli meidän täytyy tässä kyllä katsoa sääntöjä hieman uudelleen. Muuten käy niin, että mehiläishoitajat eivät pysty harjoittamaan työtään ja mehiläiskannat kärsivät. Tämä on totuus. Pan poseł Glezos, jako ostatni. Ja sitten edustaja Glasus. Ja sen jälkeen ministeri. Ja proedre, επαναλαμβάνω πάλι και σήμερα την πρόταση. Puheenjohtaja, haluaisin toistaa vielä ehdotukseni tänään, eli sen, että haluaisin kutsua teidät kaikki Kreikkaan ja omaan osaani Kreikkaa, siis josta itse tulen, eli Siklidin saarille. Siellä näette, kuinka mehiläiset toimivat, ja mehi, ei pelkästään vesissään, vaan koko fyysisessä ympäristössään laajemmin. Uskoisin, että asioita voidaan järjestää sillä tavalla, että ne olisivat suotuisia mehiläispopulaatioille ja mehiläishoidolle. Enkä nyt varmaankaan tässä omaan pussiini pelaa, kun sanon, että kun tulette meille päin katsomaan, niin siellä näette, kuinka tämä todellinen yhteys mehiläisen luonnon välillä tapahtuu. Miltä mehiläinen näyttää, kun se toimii siellä omassa ympäristössään ja kuinka mehiläis hoitajat toimivat, kun he keräävät hunajaa. Ja tiedän, että valiokunta käy aina välillä tällaisilla kenttävierailuilla, joten kun tulette Ateenaan tai johonkin muuhun pääkeskukseen äh, Kreikassa, niin helposti pääsette varmasti myös tuonne pohjoisosaan Kreikkaan omaan osaani. No sitten ministerillä olisi mahdollisuus vetää yhteen lyhyesti käyty keskustelu tähän asti ja sitten jatkamme toisen osan parissa ja kutsun teidät tietenkin ottamaan osaa tähänkin. Siinäkin puhutaan mehiläishoidosta, joten ministeri, teillä on nyt sitten puheenvuoro loppuyhteenvetoa varten. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, eh, zahvaljujem se vam za Paljon kiitoksia, että sain jälleen puheenvuoron. Hyvät parlamentin jäsenet, paljon kiitoksia kerran vielä tästä tilaisuudesta keskustella aiheesta kanssanne. Me olemme esitelleet jo hankkeenne ja olemme kuulleet, kuinka tuette meidän hankkeitamme ja kuinka välitätte mehiläishoidosta Sloveniassa, joten ehkäpä pohdiskelisin tässä vain hetken tätä GMO-kysymystä Slovenian kannalta kuten kollega Kroatiasta pyysi ja mainitsi. Hän, hän mainitsi, että Slovenia on yksi skeptisimmistä maista GMOiden suhteen ja me katsomme, että me olemme tulevaisuudessa GMOista vapaa maa. Ja senpä takia valmistelemme myös uutta lainsäädäntöä niin, että voisimme käyttää tätä uutta direktiivin, GMO-direktiivin suomaa mahdollisuutta hyväksemme. Olin varma, että tämä eurooppalainen hunaja-aamiaishanke voisi tuoda tukea myöskin kansainväliselle mehiläispäiväaloitteelle. Toivon, että aloitteemme saavuttaa menestystä ja kiitän vielä kerran tuestanne ja ystävällisistä kommenteissanne. Ja toivotan teille parasta mahdollista menestystä teidän työssänne tulevaisuudessa. Kiitoksia ministeri. Ja olenkin jo puhunut kuin, siitä, kuinka tärkeä aloitteenne on, joten kiitän vielä kerran teitä. Ja pyydän, että jatkaisitte ponnistelujanne älkää, älkää lopettako ne Edistäkää tällaisia aloitteita myöskin tulevaisuudessa. Ja tulevaisuudessakin tulemme niitä tukemaan. Ja myöskin muut jäsenvaltiot tulevat varmasti niitä tukemaan. Nyt voidaan siirtyä sitten keskustelun toiseen osioon, joka koskee ensimmäiseen osioon, äh, joka liittyy ensimmäiseen osioon. ja voitte olla täällä joukossamme jos teillä on siihen mahdollisuus ja aikaa. Nyt meillä on Ranskan mehiläishoidon seurantakeskuksen johtaja Thierry Duren ja sitten äh, rouva Noa Simon Delson, varmaankin äh, Thierry Duren puhuu ensin ja sen jälkeen sitten Noa Simon Delson, joten tervetuloa. Madame ministre, rouva ministeri, puheenjohtajat, naisten herrat, parlamentin jäsenet, Kiitos puheenjohtaja, että kutsuitte Ranskan mehiläishoidon seurantakeskuksen OFAN tänne maatalousvaliokunnan kokoukseen. Esittelen teille kolme konkreettista toimenpidettä, jolla saadaan mehiläishoitoala uuteen nousuun. Nämä kolme toimenpidettä, niitä on kokeiltu jo seurantakeskuksessamme ja ne voidaan panna täytäntöön heti ja ne voisivat johtaa eurooppalaiseen pilottihankkeeseen. Kyse on siis siitä, että kiireellisesti saadaan mehiläiskanta elvytettyä, ja kyse on myös siitä, että hyvin nopeasti saataisiin uudistettua mehiläisparvet ohjelman kautta, ja on myös kirjasta saada aikaan ohjelma, jolla voitaisiin kouluttaa ammattimaisia mehiläishoitajia. Nämä kolme toimenpidettä, niihin kuuluu neljä ominaispiirrettä. Niihin ei liity minkäänlaista polemiikkia. Niiden avulla voitaisiin saada aikaan yhteisymmärrys asioista, ja ne voidaan panna täytäntöön nopeasti poliittisten päätösten myötä ja sen myötä, tarvitaan toimiin mehiläishoitoalalla. Niiden avu, toimin alla voidaan hillitä ja kompensoida tätä mehiläisyhdyskuntien määrän laskua. Nämä kolme toimenpidettä, niiden avulla voidaan säilyttää ja vahvistaa pölyttämistä, mikä on välttämätöntä mehiläistuotannolle ja elintarviketjulle. Aikaisemmin täällä puhuttiin Natri Lullungista ja minäkin haluaisin osoittaa kunnioituksen hänelle vuosi sitten. Kävimme keskustelua erästä viidestä ohjelmasta ja mukana oli viisi Euroopan komission pääosastoa Käsittelimme siis mehiläiskatoa. Mukana olivat muun muassa maataloudesta, terveydestä, kuluttajan suojasta, koulutusasioista, kulttuuriasioista, tutkimuksesta ja kehityksestä ja ympäristöasioista vastaavat pääosastot. Kaikki he osoittivat kiinnostustaan tähän aiheeseen. OFA tästä eteenpäin, siis tälle seurantakeskukselle, on ranskalainen yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, OFAn tehtävänä on reagoida, jotta saataisiin elvytettyä mehiläiskannat. OFassa on mukana alan ammattilaisia ja mukana ovat yhteistyössä myös Ranskan maatalousministeriö sen toiminnassa ja myös maataloustutkimusinstituutti Ranskassa. Ja meitä auttavat myös kansalliset ammatillisen koulutuksen koulutuskeskukset. OFAlla on käytössään tällä hetkellä kokeellinen mehiläistila, jossa kasvatetaan parvia ja kuningattaria. Ja meillä on myös eläinjalostuslaboratorio. Sen myötä pyritään parantamaan kuningattarien geneettisiä ominaisuuksia keinosiemennyksen ja helmetyksen kautta. Ja meillä on myös mehiläistarha, joka sijaitsee Välimerellä Porkerollen saarella – on siis kyse mustaan tarhasta Ja lisäksi meillä on koulutuskeskus, jonka myötä nuori pyritään kouluttamaan mehiläishoidossa. Mehiläis, tämä, tai se on apidologiasta, joka myötä pyritään tutkimaan mehiläisten käytöstä muun muassa, miten parhaiten kasvattaa mehiläisiä ja kasvattaa niitä meidän tarvitsee kaikkien tehdä yhteistyötä ja pohtia sitä, miten tärkeä mehiläiset ovat ympäristön ja talouden kannalta. Mehiläinenhän on välttämätön pölyttäjä, jos ajatellaan kasveja. Se mahdollistaa maataloustuotannon ja elintarvikeketjun eheyden. Sillä onhan niin, että on välttämätöntä, että mehiläishoitoala on oikealla tavalla rakennettu ja ammattimainen. Kuitenkin tulen huomaamaan, että näin ei valitettavasti ole tällä hetkellä tarpeeksi. On useita syitä tähän. On eräs aihe, josta puhutaan hyvin paljon. Puhun totta kai torjunta-aineiden torjumisesta. Toisaalta on aiheita, joista puhutaan vähän. On kyse ongelmista, jotka voitaisiin ratkaista nopeasti. Tarvitsemme vain lisää toimia nopeammin. En tule puhumaan pitkän aikavälin taisteluista, erityisesti torjunta-aineiden käytöstä ja luonnon moninaisuuden laskusta. Muut toimijat voivat puhua tästä ne, jotka soittavat, ovat soittaneet hälytyskelloja, jotka ovat toimineet tällä alalla yli 20 vuotta. Kunnioitan heitä kovasti. Kuitenkin haluaisin tänään puhua erästä toiselle, toisesta näkökulmasta, joka täydentää tätä koko kuvaa. Tässä pohditaan siis äh, mitä ongelmia mehiläishoitoalla kohtaa yleisesti. Mehiläishoitojärjestöt ja mehiläishoitajat voisivat auttaa ratkaisujen löytämiseksi, jotta poliittiset päättäjät kansallisella Euroopan tasolla voisivat kannustaa äh, mehiläishoitajia ja tukea heitä toimissaan. Meillä on käsillä katastrofi ja on välttämätöntä ryhtyä tehokkaisiin toimiin jotta saamme aikaan välittömiä myönteisiä vaikutuksia. Juuri nämä tehokkaat toimet, niiden on tultava välittömästi ja OFA onkin itse pannut niitä täytäntöön oman järjestönsä puitteissa. Miksi mehiläishoitoala ei ole tarpeeksi strukturoitu ja mitä välittömiä toimia tarvitaan? Toimiala ei ole tarpeeksi strukturoitu yksinkertaisesta syystä, se ei ole tarpeeksi ammattimaistunut. Euroopassa ainoastaan 3 prosenttia mehiläishoitajista on ammattilaisia. 97 prosenttia mehiläishoitajista on harraste, harrastajia. Ja tämä sana saattaa vaikuttaa peoratiiviselta, mutta kuitenkin nämä toimijat ovat ihan yhtä tärkeitä. Mutta tarkeuksia ammattimaisuutta ei kuitenkaan ole ja ala ei ole tarpeeksi strukturoitu ja tämän takia ei ole tarpeeksi kehittynyt tämä parvien ja kuningattarien kan, jalostus ja lisäksi tarvittaisiin parempaa eläinjalostusta ja parempaa koulutusta mehiläishoitajille. Mehiläiskato on pahentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kuolleisuus on nyt keskimäärin noin 30 prosenttia ja viime aikoina kuolleisuusluvut ovat olleet jopa 80 prosenttia tietyillä alueilla, ja lehdistössä onkin tästä paljon puhuttu. Ja tässä kohtaa huomataan tämän ensimmäinen puute alalla, ja tähän tarvitaankin ensimmäistä toimenpidettä välittömästi, koska mehiläisiä katoaa, koska niiden määrä laskee, on välttämättä jalostettava niitä ja kasvatettava niitä. Tällä hetkellä jalostus- ja kasvatusala vastaa alle 5 prosenttia mieleishoitoalan liikevaihdosta. Tarjonta ei todellakaan vastaa kysyntää, se on aivan riittämätön. Jos ajatellaan vuoden 2015 kautta ja haluaisi hankkia mehiläispesän, niin teillä ei olisi mahdollisuutta tehdä tällaista hankintaa, koska tarjontaa ei ole. Kuitenkin tiedemiehet arvioivat, että tällä hetkellä Euroopasta puuttuisi 13 miljoonaa mehiläispesää, joiden avulla voitaisiin pölyttää, pölyttää niin paljon kasvia, että maatalousala säilyy samalla tasolla. Vilanissa järjestetään parin päivän päästä maailman näyttely. Sen aiheena on maapallon ruokkiminen ja Englannin osastonkin nimeltään mehiläispesä. Se ei ole sen muotoinen, mutta kuitenkin sen sisäpuolella on arkkitehtuurista kennoja ja englannin osastolta kuuluu jatkuva pörinä. Miksi englantilaiset antoivat tällaisen nimen osastolleen maailmannäyttelyssä? No syy on, että Englanti on yksi ensimmäisistä maista Euroopassa, jossa on huomattu, että lähes kaikki mehiläiset ovat kadonneet siis Isossa Britanniassa. Näin on välttämätöntä ja tämä on tehtävä välittömästi, että kehitetään näitä jalostus- ja kasvatustoimia Euroopassa. Kasvatus on ensimmäinen askel siinä, kun pyritään elvyttämään mehiläiskanta, mutta kuitenkin on täysin välttämätöntä pystyä kasvattamaan terveitä yhdyskuntia. Ja tässä kohtaa haluaisin puhua toisesta puutteesta ja toisesta toimenpiteestä, jota tarvitaan kiireellisesti. Jos halutaan kasvattaa tasa lisääntymään terve yhdyskunta, niin kuningattarenkin on totta kai oltava myös terve. Kuitenkin näin ei aina ole. Kuningatar muni keskimäärin 1500 munaa per päivä, ja no, luontohan on hyvin rakennettu ja näin ollen keskimäärin päivässä kuolee 1500 mehiläistä. Näin ollen yhdyskunta on tasapainossa. Kuningatar on siis koko joukon pää tässä yhdyskunnassa. Mutta jos kuningatar äh, heikkenee, niin tämä tasapaino on kyseenalainen. Nykyään kuningattaret ja se synnyttämät mehiläiset ovat heikentyneet ulkoisten hyökkäysten takia ja tämän takia mehiläiskanta on kaventumassa. On siis välttämätöntä pystyä uudistamaan mehiläiskantaa. Kuitenkin, kun mehiläishoitaja päättää kasvattaa uuden yhdyskunnan kompensoidakseen vanhan parven kuolleisuuden. Yleensä hän tekee niin, että tämä kasvatus tapahtuu vanhan yhdyskunnan pohjalta. Tämä vanha yhdyskunta on saattanut jäädä henkiin, mutta se on kuitenkin heikentynyt. Näin ollen mehiläishoitaja kasvattaa uuden yhdyskunnan, joka on myös heikentynyt. Jotta voitaisiin uudistaa mehiläiskantaa, niin kaikkien alojen pitäisi jalostaa kantoja. Tämä jalostustyö koostuu siitä, että eristetään yksilöt, joilla on paremmat geneettiset ominaisuudet, jotta nämä voidaan siirtää sitten eteenpäin mahdollisimman paljon. Tämä valinta- ja jalostustyö, sitä ei ole missään nimessä tarpeeksi tällä hetkellä mehiläishoitoalalla, joten on välttämätöntä järjestää paremmin tämä tilanne, jotta löydettäisiin parempi tasapaino Yhdyskunnissa. Näin ollen mehiläishoitajat voisivat kasvattaa itse parempia kuningattaria, tai he voisivat hankkia jalostettuja kuningattaria niiden avulla. He voisivat merkittävästi lisätä mehiläispesiensä tuottavuutta. tätä tuottavuuden lisäystä tarvittaisiin, erityisesti nykyään, koska tilannehan Euroopassa on se, että tuomme 50 prosenttia hunajasta ulkopuolelta, ja tämä prosenttimäärä on 75 Ranskassa ja 90 Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kuitenkin, jos on jalostettu tai valittu tällainen kuningatar, jolla on paremmat geeniset ominaisuudet. Sen avulla saataisiin aikaan yhdyskunta, jolla olisi parempia ominaisuuksia, se olisi dynaamisempi ja tuottavampi. Tällaisilla yhdyskunnilla olisi eh, hunajan tuottavuus, joka olisi parempi, 30 prosenttia parempi kuin nykyään, ja näin ollen eh, se maksaisi asiassa takaisin viisinkertaisesti, jos ajatellaan, mitä kuluja olisi koitunut siitä, että on hankkinut paremman kuningattaren. Kuitenkin tällä hetkellä ei ole tarpeeksi jalostettuja kuningattaria, joten on välttämätöntä kehitellä eläinjalostustoimintaa myös mehiläishoitoalalla, ja saadaan kuningattaria sitten, kun näihin päätöksiin on ryhdytty, tarvitaan itse mehiläishoitajia panemaan täytäntöön näitä toimia. Ja tämä pitää tapahtua paikallisesti, jotta saataisiin lopetettua se, että kontrolloimattomasti tuodaan muualta parvia ja kuningattaria. Tämä voi tuoda mukana muassa terveysriskejä. Tarvitsemme mehiläishoitajia ja niiden täytyisi olla, heidän täytyisi olla ammattilaisia. Muistakaamme, että he, heidän osuutensa on vain pisara meressä tässä kohtaa haluan puhua kolmanneksi tästä kolmannesta puutteesta ja kolmesta toimenpiteestä tarvitaan, me tarvitsemme nyt heti uusia ammattimaisia, ammattilaisena työskenteleviä mehiläishoitajia. Suurimmassa osassa Eurooppaa ei ole olemassa minkäänlaista pohjakoulutusta, jonka myötä nuoret ihmiset voisivat kouluttautua mehiläishoitajia hoitajaksi, saada siitä kunnon ammatin. Aluksi sanoin, että meidän täytyy yhdessä pohtia, kuinka tärkeää vihreinen on talouden ja ympäristön kannalta. Jos olemme samaa mieltä tästä, niin meidän tulee vetää johtopäätös, että on välttämätöntä, että mehiläishoitoa pidetään ammattina ja että ala on tarpeeksi strukturoitu, jotta voidaan kehittää kasvatus- ja jalostustoimintaa, jos ajatellaan siis erityisesti kuningattaria. OFA onkin ryhtynyt innovoivaan toimintaan ja sillä on käytössään mehiläiskasvatustila, eläinjalostuslaboratorio ja ammattimaisten mehiläishoitajien koulutuskeskus. Näin ollen 19. kesäkuuta tulemme tarjoamaan koulutusohjelman Ranskassa, jossa, jonka myötä koulutetaan 3000 uutta mehiläishoitajaa. Ja tämän avulla saataisiin tuotettua miljoona uutta mehiläispesää vuosille 2016-2025. Ja asiasta ilmoitetaan virallisesti prinssi Albert toisen Monakon läsnä ollessa. Hänen säätiönsä on tukenut OFAN toimintaa. Ja läsnä tulee olemaan myös Ranskan maatalousministeri Stefan Le Foll, entinen Euroopan parlamentin jäsen. Tämän hankkeen pohjalta tullaan tekemään hakemus eurooppalaiseksi pilottihankkeeksi. OFA tulee jättämään hakemuksen tässä lähiaikoina valiokunnallenne tavoitteena on kouluttaa 30 000 ammattimaista mehiläishoitajaa ja luoda 10 miljoonaa uutta mehiläispesää vuosille 2016-2025. Kaikki me OFassa teemme joka päivä työtä sen eteen, että voitaisiin elvyttää mehiläiskanta ja uudistaa se. Luotammekin teidän tukeenne, jotta saamme uudistettua rakenteitamme kaikkialla Euroopassa. Pyydämme, hyvät naiset ja herrat ja parlamentin jäsenet, olemaan meidän viestin viejiemme, viekää viestiä omille mehiläishoitajille. Sanokaa heille, että olemme heidän käytössään. Voimme puhua omista kokemuksistamme, voimme auttaa heitä kaikissa toimissa valtiossa. Joten kolme toimenpide tarvitaan. Mehiläiskannan elvytysohjelma mehiläiskannan uudistamisohjelma. Ja lisäksi tarvittaisiin koulutusohjelma, jonka meitä koulutettaisiin ammattimaisia mehiläishoitajia. Ja muistan, että tähän liittyy neljä erityispiirrettä. Nimittäin se, että nämä toimenpiteet eivät ole missään nimessä polemikki aiheuttavia, vaikka sitä tunnetaan hyvin paljon alallamme tällä hetkellä. Näiden toimien avulla saadaan varmastikin yhteisymmärrys aikaan – ja nämä toimenpiteet voidaan panna täytäntöön nopeasti. Tarvitaan vain poliittisia päätöksiä ja toimialan toimijoiden päätöksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Paljon kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta ja kattavasta esityksestä. Pelkäänpä, että olitte hieman turhan kriittinen, kun puhuitte jaosta ammattilaisten ja amatöörien välillä, koska me pidämme aina mehi, olemme aina pitäneet mehiläishoitajia hyvin ammatillisesti kouluttautuneita ja valveut, kouluttautuneina ja valveutuneina mutta teillä on tietysti henkilökohtaista kokemusta tässä. No nyt sitten Beehive-yhdistyksen edustaja Noa Simon Delson, olkaa hyvä. Very much. Um, I would like to thank you very much the, the parliament for having invited me today. Kiitoksia paljon parlamentille, että kutsuitte minut tänne. Ja täytyy sanoa, että olen iloinen tästä ehdotuksesta, jonka slovenialainen yhteisö niin sanotusti esitti, eli ministeri ja MEPit ja mehiläisten hoitajat kaikki yhdessä. Minun mielestäni he ovat toimineet oikein älykkäästi ja toivon todella, että nämä aloitteet menevät läpi kaikkien meidän yhteisen etumme hyväksi. Nyt olen siis täällä life yhdistyksen edustajana ja edustajan, edustan 13 Euroopan maan mehiläishoitajista. Tietysti kerron teille mehiläisistä, mutta myös pölyttäjistä, selkärankaisista ja kaikista muista pienistä se, pienistä hyönteisistä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Kaikki nämä ovat pieniä, mutta niillä on tärkeä rooli ihmisten elämässä ja koko planeetan elämässä ja ruokaketjumme ja elintarvikejärjestelmämme toiminnassa, kuten, edust- kuten herra Vokovic toivottavasti äänsin oikein mainitsi, niin mekin haluamme ehdottaa, haluamme ehdottaa että mehiläisiä tarkasteltaisiin aivan merkittävänä keskeisenä barometrina ja tar- tarkkailukeskus on tärkeässä asemassa, koska mehiläis, mehiläiset ovat aivan keskeisessä asemassa koko, per, koko maatalouden tuotannon kannalta. Tiedämme, että mehiläiset ovat keskeisessä asemassa, eli elintarvikkeiden tuotannossa, ja jos ne eivät ole vakaassa asemassa, niin silloin myöskään e, Eli elintarvikkeita ei pystytä tuottamaan tasapainoisella tavalla. Ja laatu tarkoittaa moninaisia asioita. biodiversiteetti tarkoittaa laatua. Ja silloin, kun pölytys ei tapahdu asianmukaisella tavalla, niin myöskin laatu vaarantuu. Eli BeLife puolustaa mehiläisen asemaa ja haluaisi rohkaista tämän valikunnan jäseniä toimimaan siten, että mehiläiset voivat toimia myös terveessä ympäristössä. Miksi näin? No siksi, että ottaen huomioon kaikki tutkinnot, mm, mm, voimme huomata, että mehiläispopulaatiot populaarion kasvu on negatiivinen. Ne pienenevät koko ajan, kuten, kuten tilastot osoittavat, kuten myöskin yleisesti ottaen kaikki hyönteiset ravintoketjussa. Eurooppalaiset tutkimukset, referenssit laboratoriossa osoittavat, että mehiläiskanta on vähentynyt noin 40 prosentilla. Ja myöskin, eh, ja tätä ei voida selittää pelkästään tuhohyönteisillä tai sairauksilla. Ja on tärkeää ymmärtää, että pysty, jotta pystyttäisiin kehittämään toimintaa, niin mehiläisten täytyy saada käytettäväksiin asianmukaisia raaka-aineita eikä saastuneita. Samoin kuin ihmisille terveys äh, on riippuvainen monimuotoista dietistä, äh, ravinnosta ja kyseessä on aivan kuin yrittäisimme ruokkia pientä vauvaa saastuneella maidolla. Ja viime vuosina on voitu havaita, että meillä on tilanne, jossa 46 prosenttia analysoidusta elintarvikenäytteistä sisältävät jäämiä torjunta, kasvintorjunta-aineista. Ja silloin kun halutaan harjoittaa tai haluaa syödä terveellistä ruokaa, jossa on paljon vihanneksia ja hedelmiä, niin miksi meidän täytyy hyväksyä se, että joudumme syömään saastunutta ruokaa? Ranskan mehiläishoidon seurantakeskus tekee arvokasta työtä, mutta Näitä, mutta meillä on kuitenkin vain tällaisia lyhytaikaisia ratkaisuja käytettävissä. Se on ihan kuin, kuin äh, auton renkaan paikkaaminen sen sijaan, että tutkisimme, mistä rikkoontunut rengas johtuu. Ja sitten haluammeko yrittää korvata kaikki äh, villit tai äh, villit mehiläiset, joita on kaikkialla maailmassa. Meidän täytyy miettiä myöskin maatalouskäytäntöjämme, joilla on ympäristövaikutukset. I think it is inherently we are... Minun mielestäni meillä on ikään kuin tällainen ajatus, että mehiläis, mehiläisiä käytetään vain pölyttäjinä, mutta emme välitä näiden hyvinvoinnista. Ja tämä on mielestämme piilaisen kannalta katsottuna hyvin kuluttajakeskeistä ajattelua. Meidän mielestämme tällainen tuotaino, tuotantomalli tuhoaa niitä resursseja, jotka ovat tulevaisuuden tuotannon kannalta välttämättömiä. Kun pölyttäminen vaarantuu aggressiivisella tavalla, tulevaisuuden näkymät ovat hyvin synkät. Eli voimmeko jatkaa agronomiasta silloin, kun käytämme sellaista maataloutta, tai maatalouskäytänteitä, jotka vaarantavat, vaarantavat kestävyyden esimerkiksi kasvin suojeluaineiden käyttöä harjoittamalla. Tai jos, jos sumutetaan esimerkiksi laajoille alueille kasvinsuojeluaineita ennen sadonkorjuuta. Tämä vaarantaa pölytyksen ja altistavat sekä mehiläiset että kuluttajat saastuneille aineille ja vaarantavat mehiläisten terveyden. Myöskin on paljon tieteellisiä tutkimuksia 90-luvulta lähtien siitä, että neonikotinoidit ja monet muut kasvinsuojeluaineet ovat täysin yhteensopimattomia biodiversiteetin ja ekosysteemin toiminnan kannalta. Eli vaikka esimerkiksi sellaisilla alueilla, joilla on valtavasti mehiläisiä perinteisesti, vaikkapa pyrenneiden niemimaalla, voidaan havaita valtavaa mehiläiskatoa. Kuinka näin? Tämä kaikki osoittaa, että kaikella toiminnallamme on seurauksensa ja sen takia esimerkiksi esimerkiksi eläinlääkintätuotteiden massiivinen käyttö tappaa mehiläispopulaatioita massiivisella tavalla myös. Eli meillä on vähemmän tuottavuutta ja on hankalampi, entisestään hankalampaa hoitaa olemassa olevia sairauksia. Kaikista näistä syistä Bill Light haluaisi pyytää teitä tämän valiokunnan jäseniä, joka on vastuussa elintarviketuotannosta, sitoutumista pölyttäjien ja kuluttajien terveyden takaamiseen. Elintarvikkeiden pitäisi olla terveyden symboli. Ja mehiläiset saavat sen tapahtumaan, niin me haluaisimme pyytää, että radikaalisesti uudistaisitte kaikki ne käytänteet, jotka vaarastavat mehiläis, mehiläiset ja muut pölyttäjät, joka takaa maataloustuotannon ei pelkästään tänä päivänä, vaan myöskin huomispäivänä. Bardzo Pani dziękuję za prezentację, za paljon kiitoksia tästä esityksestä ja kiitoksia, että piditte kiinni aikataulusta myös. Hyvät naiset ja herrat, nyt ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten ne, jotka ette olette vielä käyttäneet puheenvuoroa, niin teillä on aikaa yksi minuutti ja ne, jotka ovat jo käyttäneet puheenvuoron, niin yksi minuutti myös. Ja sitten puolitoista minuuttia siis niillä, jotka eivät ole puhuneet aikaisemmin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että mahdollisesti saitte jakaa tämän äh, keskustelun, joka mielestäni äärimmäisen tärkeän, varmasti on ainoa kiitos puhujille heidän laadukkaista esiintymisistään ja kiitos myös näistä tästä täydentävyydestä. Tästä huomataan, että kaikilla toimenpiteillä on tärkeytensä. Ensinnäkin tämä tulee globaalin hallinnointiin ja näihin aloitteisiin, niin tässä tarvittiin hyvin konkreettisia toimenpiteitä ja tämä aamiaisajatus, joka täällä esiteltiin, on erinomainen. Eilenhän keskusteltiin muassa myös näistä hedelmä- ja kasvis, hedelmä- ja vihannesaloitteista. Ehkä sitäkin saataisiin tästä hunajasta vie, myös samanlainen aloite. sillä luonnon monimuotoisuuskin kohtaa useita ongelmia. Ja se, että saataisiin tämä maailmanlainen mehiläispäivä olisi hyvä, se olisi symbolinen päivä, mutta olisi hyvä tehdä valistustyötä myös tältä osin. Ja kiitos Dyfrenille esityksestä, joka on hyvin kattava. Pitkään olemme keskustelleet täältä, täällä mehiläiskadosta kyllä, mutta kuten puhujat sanoivat, niin vaikutukset ovat nähtävissä koko luonnolle. Meidän tulee siis jatkaa taisteluamme täällä, jotta voitaisiin torjua tätä ilmiötä. Kyse ei ole uudesta ongelmasta ja tämä olisi pitkä prosessi, mutta huomataan myös Tyfrenin puheesta, että on näitä poliittisia haasteita, mutta on myös mahdollisuuksia vastata tähän mehiläiskantaan. Eli tarjositte tätä toimenpidettä, joka vaikuttaa minusta erinomaiselta, sillä siinä vastattaisiin näihin kasvatusongelmiin ja siihen, että uudistettaisiin kantaa. Puhuit sitä hyvin yksityiskohtaista kysymykseni olisi tietää, että se, mitä olette kokeneet Etelä-Ranskassa, voitaisiinko sitä laajentaa ja kokeilla asioita koko Ranskassa, koko Euroopassa? Pani poseu Kostinger, półtorej minuty. Ja sitten Kostinger puolitoista minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kovasti tästä näistä erittäin mielenkiintoisista esityksistä. Olen pitkälti samoilla linjoilla kanssanne. Tämän vuoden luvut Itävallasta ovat todella huolestuttavia. Kolmas osa populaatiosta on jo menehtynyt, koska viime syksy oli liian kostea ja mehiläiset saivat liian vähän ravintoa. Eli tässä on erilaisia tekijöitä olemassa, joihin emme oikein voi vaikuttaa. Ilmasto, sääolosuhteet ja niin edelleen. Itävallassa julkinen taho, kunnat ja esimerkiksi rautatiet käyttävät paljonkin torjunta-aineita. Kiskot täytyy ruiskuttaa, tällainen täytyy pitää mielessä. Ja sitten nämä Meidän hoitajat he eivät välttämättä pidä näitä kennoja tai pesiä kyllin puhtaina tai oikealla tavalla puhtaina. Ja kysyisin, onko tässä uusia toimintatapoja, onko tutkimuksia, siis yksittäiset, yksityiset kotitaloudetkin käyttävät paljonkin torjunta-aineita kuinka paljon tämä kaikki vaikuttaa mehiläiskuolemiin. No joka tapauksessa kiitoksia kovasti teidän tekemästänne tärkeästä työstä. Kiitos. Pan poseł Dante, półtorej Ja sitten edustaja Dante, puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Mekin haluaisin kiittää näitä puhujia. Ja sanon myös, että ne olivat toisiaan täydentäviä nämä esitykset. Haluaisin palata siihen, jonka Dufresne otti esille, nimittäin kuningat tarien hauraus ja näiden jalostusohjelmien ohjelmiin liittyvät ongelmat. Tätä kysymystä ei ole tarpeeksi pohdittu globaalisti ja YMPn uudistuksen myötä on esitelty budjettia, jotta voitaisiin täyttää tiettyjä mehiläishoitoon liittyviä tavoitteita. Voisimme pohtia paremmin, miten näitä varoja voitaisiin käyttää. Ja mitä tulee koulutuskysymykseen, kyllä on selvää, että Suurin osa meillä, mieshoitajista on amatöörejä eli harrastajia. Kysymys liittyy siis ammattilaisten kouluttamiseen, jotta voitaisiin varmistaa, että kasvatetaan hyviä kantoja, mutta toisaalta pitäisi myös parantaa koulutusta itseään, ei ainoastaan terveysnäkökulmasta, vaan se pitää pohtia koko Euroopan tasolla, sillä näiden parvien heikko tilanne vaatii sitä, että teknisiäkin näkökulmia voitaisiin parantaa. Pani poseł Szajer. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter Stagiair. Dank aan alle sprekers. Op de eerste plaats wil ik... Eh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä ja sanoisin slovenialaisministerille, että minäkin todella toivon, että saamme tällaisen kansainvälisen mehiläispäivän. Tähän asiaan on meilläkin kiinnitetty kovasti huomiota Hollannissa. Sitten se, mitä ranskalaisvieras vieras Dantan sanoivat. On toimittama, toimittava maaseudun kehittämisen hankkeiden osalta oikealla tavalla. Ja sitten vielä tämä, mitä viimeinen puhuja sanoi, olen hänen huolenaiheestaan yhtä mieltä. Olen huolestunut mehiläisistä niiden tulevaisuudesta, mutta myös ihmisistä. Tiistai-iltana meillä oli tapaaminen täällä Brysselissä alankomalaisten edustajien kanssa, jotka käsittelevät kasvintorjunta-aineita. On katsottava todella tarkkaan, miten tämä kaikki vaikuttaa. Usein meillä on erilaisia kriteereitä käytössämme, mutta entä sitten kansanterveys? Tässä on kyseessä sekä ihmisten että mehiläisten terveyden yhdistelmä. Tässä täytyy löytää tasapaino ja missä raja kulkee. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos siitä, että tänään keskustelemme mehiläisistä. Minulla olisi pari kysymystä tästä EU-hankkeesta. Kuinka paljon varoja siihen on tarkoitus käyttää? Sovitetaanko ohjelmaa kaikissa maissa? Saksassahan meillä on tällaista neuvoa antavaa toimintaa aloilla, alueilla ja osavaltioissa. Ja nämä tahot neuvovat sitten toiminnassa näitä hoitajia On tärkeää, että koordinoidaan sen suhteen, mitä muissa maissa jo tehdään. Ja meillä on osavaltiotasollakin tällainen mehiläiskeskus. Siellä pyritään parantamaan juuri kuningattarien kasvattamista ja tämä ohjelma toimii aika hyvin, mutta nyt meidän pitää saada nuoret ihmiset mukaan mehiläiskasvatukseen, koska keski on noussut aika korkeaksi. Ja pitää tehdä yhteistyötä maatalouden kanssa. On tärkeää, että tiedotetaan puolin ja toisin, kun esimerkiksi käytetään torjunta-aineita. Silloin pitää kertoa mehiläishoitajille tästä. Näin yhteistyöstä voisi olla hyötyä, ei toimittaisi ainakaan toisiaan vastaan. Pan, pan Glasus, one minute, only one minute. Glasus, yksi minuutti. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν τις κατηγορίες των μελισσοκόμων kiitoksia näistä esityksistä. No, halusin puhua eri mehiläishoitajien osa, ö, tasoista. Toisaalta on niitä, jotka käyttävät ainoastaan, tai jotka harjoittavat ainoastaan mehiläishoitoa, ne ovat siis ammattilaisia. Toiseksi on olemassa mehiläishoitajia, joilla on myös muita tuloja. Ja sitten on kolmas luokka, harrastelijamehiläishoitajat. mehiläishoitajat Eli se, mitä tarvittaisiin, on se, että erikoistuttaisiin paremmin. Täällä ehdottomasti niin, että ongelmaa voidaan kohdata paremmin. Ja toisaalta pitää ottaa huomioon nämä kolme eri luokkaa. Eli teidän mielestäni tarvitaanko EU:ssa erilainen erikoistumiskoulu? Tarvitaanko jotain EU-tasolla vai eri alueilla eri jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin sallia, että ihmiset erikoistuvat paremmin, ammattimaistuvat. Ja sitten lisäksi ovat myös luonnolliset viholliset olemassa. Kiitos. Se Dorfman, jedna minuta, one minute. Ja sitten Dorfman, yksi minuutti. sitting. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäisessä esityksessä sanottiin, että hoitajien tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, että meillä olisi ammattimaisia mehiläishoitajia, mutta itse en ole samoilla linjoilla. Harrastelija tai osa-aikaiset mehiläishoitajat Euroopassa harjoittavat toimintaa ja voivat harjoittaa sitä erittäinkin ammattimaisesti siis kuten täällä sanottiin, on sellaisia, jotka toimivat kokopäiväisesti tällä alalla, sellaisia, jotka harjoittavat tätä osa-aikaisesti. Itse tulen alueelta, jossa mehiläishoitajia on paljon, eivätkä ammattimaiset mehiläishoitajat välttämättä ole aina esimerkillisiä muille. Usein kuningattaria kasvattavat sitten tällaiset muut tahot, eli nämä harrastelijat eivät niitä kasvata itse. Petterle, też yksi minuutti. Nyt on hvala za komplementarne predstavitven jasna sporu. Kiitoksia tästä lisäminuutista vielä. Kiitoksia esityksistänne ja viesteistänne. 30 prosenttia tai enemmänkin mehiläistä menetetään vuosittain ja tämä on valtava menetys ja tämä on turhauttavaa mehiläishoitajille. Meillä ei voi olla terveitä mehiläisiä epäterveissä ympäristössä ja siksi on tehtävä jotakin nyt, kun mehiläishoitajia vielä on. Me emme tarvitse sellaisia mehiläishoitajia, joilla ei ole asianmukaista koulutusta, koska he ovat uhka. Eikä ole väliä, ovatko kyseessä harrastelijat vai ammattilaiset. Kaikkien on oltava hyvin koulutettuja. Heidän täytyy tietää, mitä he tekevät, ihan riippumatta heidän statuksestaan. Euroopan tasolla tarvitsemme aivan selkeän strategian ja meidän täytyy koordinoida toimintaamme. Kiitoksia. Kiitoksia Bogovic. Aloitti keskustelun ja myöskin sitten päättää sen yhden minuutin puheenvuorolla. E, Kiitos tästä mahdollisuudesta puhua. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka puhuivat täällä tänään, jotka korostivat, miten tärkeää, tai miten tärkeitä mehiläiset ovat. Mehiläiset Slovenia, slovenialaiset, mehiläiset eivät tulleet tänne kerjäämään rahaa, vaan he pyytävät tervettä ympäristöä. Niin kuin vieraamme sanoi, me se on mahdollista, että nämä olisi todellisuutta. Mielestäni me pitäisi kannattaa heidän hankettaan, jonka myötä saataisiin tämä maailmanlaajuinen mehiläisten päivä. Kun tässä nyt puhutaan mehiläisistä ja ympäristöstä maailmassa, niin maailma on parempi paikka. Okei. Okay. Seuraava puhuja yksi minuutti. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin eräs tunnettu ranskalainen poliitikko sanoi, että kun mehiläiset kuolevat, niin ihmisten päivät ovat luetut ammattilaisia. Meillä on tulossa raportti, joten kiitos tästä keskustelusta, sillä tässä on kyse myös muistakin haasteista. Ja pitää todeta, että valitettavasti mehiläishoitajat kärsivät koska on muita, koska paljon hyönteisiä on muitakin kuollut mehiläisiä. Ja tämä koko ala on kriisissä ja pahin on vasta tulossa. Hunaja-ala ei saa mitään korvauksia mehiläistä, pidetään eräänlaisena ihmiskunnan peilinä. Tämä on mahtava elin, eläin, joka on symbolisessa käytössä useissa kansakunnissa. Sen sen työ on myös symbolina ö, ahkeruudelle esimerkiksi. EUn toimielimet voisivat ottaa tästä mallia. Kiitos, kiitos. Oikein paljon tämä oli hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen huomautus. Ja sitten johtajalle kolme minuuttia. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Kiitos, hyvät naisten herrat ja parmetin jäsenet, kysymyksistänne. Pyrin vastaamaan niihin parhaani mukaan. Ensimmäiseksi sanoisin, että mehiläishoitolalla ei ole olemassa vastakkainasettelua ammattilaisten ja amatöörien välillä, jos käytetään tätä termiä näiden kahden luokan välillä. No, on, tai siis pitäisi puhua vain yhdestä luokasta, nimittäin mehiläishoitajista, he, sillä nämä kaksi kategoriaa kunnettavat toisiaan täysin ja he riippuvat toisistaan, ovat toisistaan riippuvaisia. Tarvitaan näitä kiireisiä toimenpiteitä, mutta kuitenkin on tarpeen, että näihin toimenpiteisiin ryhtyvät ihmiset, jotka ovat sitoutuneita siihen täysin. Ja tässä puhun siis ammattilaisista. Ja Aikaisemminhan mainitsin että nämä luvut, jotka ovat lähes identtiset ympäri Eurooppaa. Mehiläishoito vastaan vain noin kolme, tai mehiläishoitoalalla on vain 3 prosenttia ammattilaisia. Mehiläishoitajat, harrastelijahoitajat siis, ovat saaneet kuitenkin omanlaisensa koulutuksen tietyssä koulussa, jossa, jos, joihin ei ole enää tilaa, joten se osoittaa, että ihmisiä kiinnostaa tämä ala. He haluavat osallistua siihen, että säilytetään mehiläiset nämä niin parvikoulut. Ne on tarkoitettu amatööreille ja sanon siis, että siinä ei ole mitään pejoratiivista, että kutsutaan heitä amatööreiksi, mutta tilanne on se, että kun nyt on tulossa tämä katastrofi, niin tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä, tarvitaan ihmiset, jotka ovat sitoutuneet sataprosenttisesti, ja parvet ovat hyvin tärkeässä osassa. Toimenpiteet pitää tehdä tietenkin kaikissa eri jäsenvaltioissa. On ehdottoman tarpeellista, että jokainen jäsenvaltio ja sen omat kannat, no menisinpä pidemmälle, se mitä me teemme tällä hetkellä Etelä-Ranskassa, niin tämä ei tapahdu Bretanin näkökulmasta. Pitää olla niin, että jokaisella valtiolla pitäisi olla omat koulutusjärjestelmänsä, omat jalostuksensa, omat kasvatustoimenpiteensä, mitä tulee kuningattarien valintaan jalostukseen. Tämä on tärkeä asia, sillä, hän, sillä kuningatar on yhdyskunnan kannalta oleellisessa roolissa. Ja nyt pitää uudistaa kantoja, pitää useammin vaihtaa kuningattaria kuin aikaisemmin, oli kyse ammattilaisista tai amatööreistä, niin eläinjalostus, sitä te- tekevät enemmän ammattilaiset. Sillä tähän vaaditaan tiettyjä valmiuksia. mitä tarvitaan alalla. Oli sitten harrastelija tai ammattilainen. Ja nykyään pitää ponnistella, jotta maanviljelijät ja meiläishoitajat ja tekevät töitä käsi kädessä, kun maanviljelijät ymmärtävät, että pölytys saattaa lisätä heidänkin tuottavuuttaan, niin saadaan varmasti parempaa yhteistyötä. Kiitos puheenjohtaja. Przekonał pan nas, że potrzeba więcej szkoleń dla amatorów, aby stali się... No niin, olette vakuuttaneet meidät siitä, että tarvitsemme lisää koulutusta mehiläishoitajille, jotta heistä tulisi ammattilaisia. Ja seuraava puhuja. Uh, of course I'm not going to be... Kiitos. En tietenkään vastusta koulutusta, sehän on aina kaikessa avainasemassa, mutta hyvin tärkeä asia on eh, myös, ja siis eh, tämä liittyy näihin Slovenian aloitteisiin. Niin tärkeää on eh, tiedottaa asioista ja kouluttaa kaikkein nuorimpia. Heissä piilee tulevaisuus heidän pitää nähdä, että tämä toiminta on normaalia ja tämä olisi loogisin ja terveellisin tapa elää tasapainossa ympäristön kanssa. Joten äh, ilmaisen vielä kerran tukeni näille toimille. Tämä on pitkän aikavälin lähestymistapa, jota tulisi tukea. Ja mitä enemmän resursseja ja mitä nopeammin niitä käytetään, sitä paremmassa asemassa me kaikki olemme tulevaisuudessa. Olen Peterlen kanssa täysin yhtä mieltä siitä, että terveellinen ympäristö on hyväksi mehiläisille. Ja kuten De Fresne sanoi, tällainen ympäristö on myös tuottavampi. Eli turha tässä nyt on huolehtia hedelmien tuotannosta, jos ympäristö ja muut asiat ovat tasapainossa, niin tuotanto kyllä jatkuu. Państwa, to było potrzebne spotkanie. Hyvät naiset ja herrat, minusta tämä oli kovin välttämätön keskustelu ja kokous käytäväksi. Olemme hahmotelleet lukuisia avaintoimenpiteitä ja toimia, jotka tulemme panemaan täytäntöön. Kiitän teitä kaikkia ministeriä erityisesti, koska tämä aloite, tästä aloitteesta on kehkeytynyt vakava keskustelu vakavista asioista ympäristölle ja maataloudelle. Ennen kuin pidämme pari minuutin tauon, niin haluaisin vielä, että hyväksyisitte suositukset, jotka lähetettiin teille koordinaattorien kokouksen jälkeen. Saitte ne tiistai-iltana. Nämä ovat kirjallisia suosituksia, koordinaattorien kokouksen seurauksena. Jos teillä ei ole kommentteja tai huomautuksia, niin katson, että ne on silloin hyväksytty. Ja tämä on siis meidän tiistaisin koordinaattorien kokouksien seurantaa. Sitten kahden minuutin tekninen tauko ja sen jälkeen jatkamme keskusteluilla toisista aiheista. Kiitoksia vielä kerran ministerille. Państwa, rozpoczynamy, bo mamy... Hyvät naiset ja herrat, aloittakaamme, sillä meillä on hyvin paljon asioita käsiteltävänä. Ja maatalousvaliokunnan puheenjohtajana minä haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Rova Sarbuun, Envi-valiokunnan puheenjohtajan, joka korvaa jäsen Lavian. Tuota, tervetulleeksi myös kaikki kollegat ja muut osallistujat. Tulkkaus on saatavilla kahdella, kahdella kielellä, paitsi viron kielellä, siis kaikilla kielellä paitsi viron kielellä. Ja lisäksi kokous lähetetään suoratoistona verkossa. Ja me keskustelemme ää, äh, eläinten kloonaamisesta, muun muassa hevoset, äh, porsaat, naudat, vuohet ynnä muut. Ja, eh, ja artiklan 55 mukaan olemme vastuussa tästä asiasta, kuten muistatte 12. joulukuuta 2013 komissio julkaisi kaksi lainsäädäntöaloitetta eläinten kloonaamisesta jalostustarkoituksiin, ja tarkoituksiin. Ja nyt tänään tarkastelemme ehdotusta, jonka liittyy tähän neuvoston direktiivirtuksiin, joka liittyy luontoista elämistä tulevien elintarvikkeiden markkinoille asettamiseen. Ja tavoitteena on jäädyttää se, että kloonaamista lähtöisin olevaa elintarvikkeet eivät pääse markkinoille. Tämä koskettaa esimerkiksi lihaa ja maitoa, joka on alun perin kloonatusta eläimistä. En nyt käy sen enempää läpi tätä aihetta. Esittelijämme puhuvat siitä sitten. EU:ssa tällä hetkellä ei käytetä kloonausta kasvatustarkoituksiin, mutta tietyissä kolmansissa valtioissa, muussa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Argentiinassa, Brasiliassa ja Australiassa on näin. Ne, he pyrkivät lisäämään huippuyksilöiden määrää ja käyttävän tätä arvokasta lisäysmateriaalia klooneista, jotta he voivat kasvattaa sitten näitä eläimiä perinteisin lisäystekniikoin. Kuten minä jo kerroin teille, pyrimme aloittamaan keskustelut mahdollisimman pian, joten haluaisin siirtyä suoraan näihin esittelyihin ja kertoisin, että kaksi valiokuntaa on päättänyt jättää lausunnon tästä asiasta, Inta ja Juri, ja keskustelemme asiasta sitten vielä myöhemmin. Tänään esittelemme esittelijämme Sommers ja Sergi esittelevät yhteiset luonno, mietintöluonnoksensa. Moi, saa nyt puheenvuoron. Ensimmäiseksi, olkaa hyvä. Gentili kollegi, vi ringrazio anzitutto. Hyvät kollegat, kiittäisin teitä ensinnäkin, että olette täällä paikalla tämän Euroopan parlamentin direktiivin esittelyssä tärkeästä aiheesta, eli eläinten koonaaminen karjan kasvatuksessa. Ennen kaikkea haluaisin korostaa, että olemme päättäneet, kuten tuossa tekstissä ilmi käy, siirtää direktiivinä syntyneen asiakirjaineiston asetukseksi, vaikkakin, jotta tämä olisi suoraan sovellettavissa kaikissa jäsenvaltioissa ja sitova. Kun tätä tekstiä laadimme ja kun laadimme tarkistuksia, olemme toimineet tiettyjen perusperiaatteiden pohjalta, jotka, joista emme voi luopua. Eli terveys ja hyvinvointi eläimillä ja sitten kuluttajien suojelu ja oikeus avoimuuteen ja elintarviketurvallisuuteen ja myöskin perinteisten lisäyskeinojen säilyttäminen tärkeällä sektorilla, joka on siis maatalous. Eläinten kloonausta käytetään joissakin maissa, Kiinassa, Brasiliassa ja USAssa vielä. Ja näiden maiden kanssa Eurooppa neuvottelee kauppasopimuksista ja muistamme tästä TTIPstä. Tämä tekniikka on tässä kyseisessä maassa ollut käytössä jo pitkän aikaan ja sitä seuraamme erityisesti, koska heidän elintarvikkeiden tuoma vaara Eurooppaan kasvaa jatkuvasti, koska näitä tuotteita on tulossa eurooppalaisiin pöytiin yhä enemmän. Ja jos merkinnät eivät ole asianmukaisia, niin silloin sinne voi eksyä mukaan kloonattuja ainesosia, joista keskustellaan täällä. Lisäksi käytettävissä olevat tilastot, 2010 eurobarometri esimerkiksi, koskee tai osoittaa, että kansalaiset ovat erityisen huolissaan siitä, että kloonaus voi olla karjan kasvatuksen lisäystekniikka ja sitä eivät kansalaiset kannata. Tämän valossa olemme katsoneet, että on ehdottoman välttämätöntä todeta, että Euroopan rajojen sisäpuolelle äh, kloonattuja, kloonieläimistä peräisiä olevia elintarvikkeita ja lisäysaineistoa ei voida sallia. Kun tieteellisiä varmoja todisteita ei ole tällaisten aineiden käytöstä ja koska ei ole asianmukaista teknologiaa, jolla voitaisiin tunnistaa GMO-tuotteita ja keinotekoisesti muokattuja, muokattua DNAta, niin tästäkin syystä tekniikka on kiellettävä. Myöskin Euroopan unionin toiminnasta solmitun sopimuksen nojalla on taattava erityiset takuut ja turvatakuut koko tällaisen elintarvikkeiden elinkaaren ajan. Myöskin tämän mietinnön laadinnassa olemme havainneet enemmän kuin muutamia kriittisiä seikkoja kloonaukseen liittyen. Tässä viittaamme erityisesti eläinten terveyden, terveydelle koituviin negatiivisiin vaikutuksiin ja fyysiseen kärsimykseen, johon kloonaus johtaa. Myöskin biodiversiteetti ja geneettinen diversiteetti ovat tärkeitä asioita ja kuuluvat Euroopan unionin tavoitteisiin ja näistä ei tule luopua. Ja sen takia olemme katsoneet, että tässä listassa, jossa komissio luettelee kotitalous- tai karvan, karjan kasvatuseläimet, niissä ei mainita esimerkiksi siipikarjaa ja kaloja, joita kloonataan joissakin maissa. Ja nämä ovat kuitenkin tärkeitä suurimmassa osassa Euroopan maita ruokavalion osana. Ja senpä takia mm, me haluamme asianmukaisia tutkimuksia elintarviketutkimuksesta ja haluaisimme viitata neljä, viittoa, neljä viikkoa sitten tehtyihin tutkimuksiin liiketoiminnan alalla. Näiden argumenttien valossa, jotka tukevat kansalaisten terveyttä ja eläinten terveyttä, ehdottaisin, että ottaisitte huomioon tekemämme ehdotukset. Bardzo dziękuję. Pani poseł Zobel, bardzo proszę. Kiitoksia. Sitten seuraava esittää esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegani Julia, moi. Kertoikin tässä jo keskeisimmät asiat. Olen iloinen siitä, että tämä parlamentti, aivan kuten aikaisempikin parlamentti, suhtautuvat erittäin kriittisesti kloonaukseen. Tiedämme, että kansalaiset eivät tätä toivo, tai ainakin valtaosa heistä. Ja on hienoa nähdä, että pitämässämme varjostelijoiden kokouksessa tästä aiheesta kaikkien poliittisten ryhmien edustajat jakoivat tämän saman näkemyksen. Toivottavasti valiokunnissa ja koko parlamentissa tämä linja menee läpi. Kloonaustekniikkana on kiistanalainen, se ei toimi kunnolla ja olemme kuulleet tästä kuulemistilaisuudessa 12 vuoteen tässä asiassa ei ole oikeastaan edistytty. Ja tämä osoittaa sen, että jatkossakaan tämä tekniikka tuskin tulee toimimaan kunnolla. Eläimet kärsivät, epäonnistumis- ja kuolin menestymisaste on todella korkea. Ja kun katsotaan juuri eläinten kärsimystä, olemme sitä mieltä, että tällaista ei voi hyväksyä. Euroopan parlamentti edistää aina kuluttajan oikeuksia, kuluttajan toiveita, ja jos kuluttajat eivät tällaista tekniikkaa toivo eikä halua, eikä tekniikka todellakaan toimi kunnolla, niin silloin meidän tulisi EU-ssa kattavasti tämänkaltainen tekniikka kieltää. On tärkeää, aivan kuten kollega sanoi, että tähän otetaan kaikki kar- kas- kasvatuseläimet, ei pelkästään nautesikoja tai lampaita, vuohia, vaan myös siipikarja ja kalat, joihin tätä samaa tekniikkaa käytetään. Mutta tutkimus tietysti on, olisi jatkossakin mahdollista. Klonausta voitaisiin jatkossa käyttää uhanalaisten lajien säilymisen edesauttamiseksi. Tätä emme halua kieltää, mutta elintarviketuotannossa kloonausta ei tarvita. Kuten sanoin, tämä tekniikka ei toimi ja se aiheuttaa suurta kärsimystä. Emmekä tiedä, minkälaisia pitkän aikavälin vaikutuksia tällä on, kun syödään pitkän aikaa kloonatuista eläimistä peräisin olevia tuotteita. Sitten olemme puhuneet siitä, että tässä pitäisi siirtyä pois direktiivistä ja käyttää sen sijaan asetusta niin, että kaikki jäsenvaltioita kohdellaan samalla tavoin niin, että ei jää reikiä tai mitään tulkinnan varaa. Toivottavasti kollegat tuette tätä ehdotusta. Meidän täytyy todella näyttää olevamme tässä yhtenä rintamana parlamentissa, koska ministerineuvosto ei varmastikaan ole kanssamme täysin samoilla linjoilla. Siksi on tärkeää, että me vedämme yhtä köyttä. Joten tässä yhteydessä haluaisin vielä lopuksi kiittää kollegani Julia Moita. Olemme tehneet erinomaista yhteistyötä ja toivottavasti näin on jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia kovasti näistä alustuksista jotka meille esittivät äh, esittelijät, mietinnön mietinnön esittelijät, jossa esitettiin nämä yhteiset kannat. Tämä on tärkeää työllemme jatkossa nyt pyytäisin varjoesittelijöitä puhumaan kaksi ja puoli kolme minuuttia enempää. Kiitos, sillä on paljon puheenvuoropyyntöjä sitten muitakin. Kaksi minuuttia, mutta ei yli kolme Jäsen Ajuuso, kaksi ja puoli minuuttia. Muchas gracias, señor presidente. Eh, kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä siitä, mitä tässä on sanottu. Periaatteessa olen samaa mieltä ja voin jakaa sen ajatuksen siitä, että kuluttajat ja me edustajat emme halua sellaista lihaa Euroopan unionin, jossa on kloonattua aineistoa emmekä halua tässä tuotetaan täällä. Suurin osa haluaa näin. Täytyy pitää mielessä kuitenkin, että kyseessä on sellainen tekniikka, jolla parannetaan parannetaan eläinkantaa ihan samalla tavalla. Keinosiemennys oli aikanaan. Tietenkin voimme tutkimuksen, tutkimuksen kannalta olisi älytöntä se, kieltää, mutta jos sen haluamme kieltää sen, niin se johtuu eläinten hyvinvointisyistä eikä elintarviketurvallisuudesta, koska on jo osoitettu kaikissa tutkimuksissa tähän asti, että tämä ei ole se ongelma. Se, mitä emme voi tehdä, tai meidän täytyy se jos haluamme kieltää sen, niin sitten me kiellämme, mutta me emme voi etsiä sellaisia äh, kieto teitä kieltää sitä perustellaksemme tämän kiellon. Emme voi esimerkiksi emme voi esimerkiksi pakottaa jonkinlaista merkintä velvollisuutta kolmanteen tai neljänteen sukupolveen asti, koska se on taloudellisesti, taloudellisesti kestämätöntä. Ja jos haluamme olla käytännöllisiä, niin täytyy pystyä osoittamaan, että minkäänlaisia petoksia, ja sitä ei pysty edes Jumala kontrolloimaan, että näin ei kävisi. Eli meillä täytyy jos haluamme sen kieltää, niin sitten vain kiellämme, eikä sen kummempia selityksiä. Joten minusta tuntuu siltä, että tämä on nyt, tai olisi tärkeää, tai voidaan katsoa, että jos kielletään materiaalin tuominen muista maista, niin se olisi suorastaan attentaatti koko toimialaa vastaan, koska näitä materia- nämä materiaalit voivat olla erittäin hyödyllisiä myöskin tuottajille. Dziękuję, tym bardziej, że przed czasem bardzo, bardzo dziękuję. Kiitos oikein paljon myös tästä tiiviydestä. Seuraavaksi puheenjohtaja. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä heidän ponnisteluistaan eh, mietinnön suhteen. Kaikki tutkimukset osoittavat, että kansalaisemme ovat sitä vastaan, että käytetään klonattuja eläimiä elintarviketuotantoon tämän takia on normaalia, että kielletään kloonaus maatalousalalla EU-ssa ja että myös johdannaistuotteet, joten minä kannatan tätä. On tiettyjä kommentteja, joita haluaisin esittää tästä mietinnöstä. Ensinnäkin kannattaa päätöstä tuoda yhteen kaksi direktiiviä yhdeksi, yhden oikeusperustan alle ja yhdeksi asetukseksi. Tämän myötä kaikki lainsäädännölliset aspektit saataisiin katettua. Näin ollen parlamentti olisi äh, kiinni valjaissa ja sitten asia pantaisiin täytäntöön äh, johdonmukaisesti eri jäsenvaltioissa. Tämä on äärimmäisen tärkeää ottaen huomioon kaikki viivästymät, jotka on koettu prosessissa, joka on vienyt tämän, viemässä tämän asetuksen hyväksymiseen. Olen täysin samaa mieltä sen kanssa, että tämä kielto kattaisi myös eläimet, joita käytetään urheilutarkoituksiin tai muihin vastaaviin toimiin. Me pitäisi kieltää kloonaamisen käyttäminen, jos eläimiä käytetään elintarviketuotantoon ja sitten myöhemmin urheiluun. Nyt tällä hetkellä on käytössä steroidikielto urheilueläimille, joten miksi hyväksyisimme kloonaamisen? samalla alalla. Mitä tulee jäljitettävyyteen ja merkintöihin, niin näistä keskusteltiin neuvottelujemme aikana uusi elintarvikkeista vuonna 2011, enkä tule puhumaan tästä aiheesta sen enempää. Lopuksi suhtaudun myönteisesti tähän tarkastuslausekkeeseen ja siihen, että on korostettu sitä, että seurataan julkista mielipidettä kloonaamisesta. Mielestäni mietintö ottaa tämän julkisen mielipiteen hyvin huomioon, että lainsäädännön pitäisi edustaa kansan mielipidettä. Kiitos. Bardzo dziękuję też przed czasem pani poseł Aguilera. Kiitos, kiitos. Nyt sitten jäsen Riera. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja esittelijöitä heidän tekemästään työstä. Tämä on merkittävä työtä. Haluan todeta myös, että asetus välineenä olisi mielestäni osuvampi tässä kloonauskysymyksessä. Ja siksi olen todella samoilla linjoilla tästä tehdystä työstä siinä, että siirryttäisiin direktiivistä asetusmuotoon kaikissa jäsenvaltioissa. Hieman epäilen siitä, miten tämä oikeusperusta voi tehota. Tuen esittelijöitä siinä, että tässä yhdistettäisiin oikeusperusta kysymyksiä ja tähänkin suhtaudutaan tekstissä hyvin. Kielto, jonka haluamme saada aikaan, liittyy eliten hyvinvointiin. EFSAn mukaan klonostekniikka aiheuttaa kärsimystä. Ja tämän täytyy olla lainsäätäjille eli meille tässä kaiken taustalla, kun lähdemme laatimaan klonosta koskevaa asetusta. Ja haluaisin vielä todeta, että tämän tekniikan mahdollinen tuleva kehitys saattaisi ratkaista eläinten kärsimyskysymyksen, mutta emme tätä voi vielä tietää. Emme voi tietää, mihin tieteellinen kehitys vielä päätyy, mutta kenties tähän kärsimyskysymykseen löydetään ratkaisu. Totta kai haluamme, että eläimet eivät kärsi. Ja kuten komissio ehdottaa, tämän kielon tulisi mielestäni olla väliaikainen. Tarkistus 5 on mielestäni paikallaan. Siinä puhutaan lajin määrityksestä. Ei ole järkeä poistaa tästä joitakin lajeja, että puhuttaisiin pelkästään tietyistä lajeista. Sitten pitäisi poistaa myös viittaus näihin tiettyihin lajeihin, mutta tieteellisen tutkimuksen täytyy tässä olla taustalla, aivan kuten EFSA puhuu tieteellisestä arvioinnista. Se on tässä tärkeää. Sitten jäljitettävyys. Olen pian valmis, puheenjohtaja. Eli laitosten jäljitettävyys on tässä tärkeää. Meillä pitäisi olla kloonatuista eläimistä tällainen yleinen rekisteri. Ja tässä otettaisiin huomioon myös kolmannet maat, jotka harjoittavat samankaltaisia toimia. Ja lopuksi, kuten sanoin, kielto pitäisi rajoittaa, kielto pitäisi ajallisesti rajoittaa, kuten komissio sanoo. Enkä ole näistä jälkeläisistä yhtä mieltä. Jos äh, lisääntymisaineisto otettaisiin tähän mukaan. Tämä aiheuttaisi meidän tuottajillemme kilpailuhaittaa. Tämäkin pitää muistaa. Kiitos puheenjohtaja. Dziękuję. Czy ktoś jest upoważniony? Kiitos. Onko, muu, onko täällä ketään siis, joka voisi edustaa jäsen Nikolson ja Wojciechowskia? Onko täällä varajäseniä tai heidän sitten jäsen Miller? Ja, Herr Vorsitzender, die Berichte... Äh, Kiitos, puheenjohtaja. Tässä saimme mietinnön, joka heijastelee yleistä mielipidettä. Totta kai minulla on tässä myös päätös Saksasta, jossa toivotetaan tervetulleeksi eläinten kloonaus. Eri muodoissaan. Nyt kuulemisen jälkeen olemme kuitenkin nähneet, että Piru piilee yksityiskohdissa ja että on äärimmäisen hankalaa rakentaa valvontajärjestelmää, joka myös toteutuisi käytännössä, koska tämä on fyysisesti täysin sulla mahdollisuus. Eli on täysin mahdotonta erottaa alkuperäistä tuotetta kloonatusta eläimestä. On hyvä, että tästä tulee yhtenäinen asetus. Tämä on ollut myös meidän toivemme mutta uskomme kuitenkin, että komission ehdotuksessa on löydetty jo hyvä tasapaino. Ja nyt täytäntöönpanossa suurimmat ongelmat liittyvät juuri valvontaan. Ei tässä myöskään anneta, tai kuulemistilaisuudessa ei annettu vastausta niihin kysymyksiin, jotka liittyivät TTIP-sopimukseen ja sen seurauksiin. Mielestäni, jos otamme tämän jäljitettävyyden tässä mukaan, niin tämä, tämä pitäisi johtaa sitten naudanlihan tuontikieltoon, koska emme voi tietää, onko markkinoilla jo kloonattuja eläimiä vai ei, tai niistä saatuja tuotteita. Eli periaatteessa kannatan sitä, että kloonaus kielletään Euroopassa, mutta toisaalta on hankalaa sitten toteuttaa kielto käytännössä esimerkiksi merkintöjen osalta. Tässä pitää löytää sellainen ratkaisu, joka on toteutettavissa myös käytännössä. Tämä on meille tärkeää tai tärkeintä. Kiitos sitten jäsen Federley. Tack så mycket herr ordförande. Eh, jag instämmer i vad min kollega Müller precis har sagt i väldigt mångt och mycket. Kiitoksia paljon. Olen samoilla linjoilla, mitä meidän täytyy tutkailla tätä mietintöä ja ajatella, että menemme pidemmälle kuin komissio. Komissio viittaa siihen, jota EFSA on vaatinut. Se on hyvä, hyvä asia. Ja tässä on puhuttu myöskin ne aikarajoista, tilapäisyydestä. Tiedämme, että eläimet, kloonatut eläimet kärsivät ja erilaisista kivuista ja tai muodostumista, mutta jos me estämme tieteellisen kehityksen tulevaisuudessa, niin se olisi älytöntä. Leonardo da Vinci, Vinci yritti kehitellä ihmiselle sopivaa lentämistekniikkaa. Jos olisimme, olisimme ennalta kieltäneet tämän kehityksen, niin ihminen ei tänä päivänä lentäisi. Meillä täytyy olla sellaista älyllistä rehtiyttä ja jämäkkyyttä, joka sallii kehityksen ja tekniikan eteenpäinmenon, jotta eläimet eivät kärsisi tai e, kärsisi lisäsairauksista. Ja sen takia tämä soveltaminen pitäisi olla luonteeltaan tilapäistä ja sen takia tuen komission ajatuksia tässä suhteessa. Eikä tämä voi kattaa myöskään kaikkia eläinlajeja. Komissio onkin määrittänyt nämä katettut eläinlajit aika hyvin ja myöskin eläintuotteet ja myöskin niiden merkinnät. On hyvin hankalaa sitten jäljittää eläin, eläimen geneettinen materiaali, erityisesti kun puhutaan lihasta ja maahantuoduista tuotteista. Eli kuinka voidaan valvoa alkuperämaissa sitä, että mistä, mistä se on peräisin ja minkälaisia kaupallisia sopimuksia sitten laadittaisiin tämä, tämän mahdollistamiseksi. Mutta tärkeä, tai tärkeä argumenttihan tässä on nimenomaan lihasektorin suojeleminen. On paljon sellaista lisäysaineistoa, joka vaikuttaa myöskin Euroopan maitosektoriin. Nimittäin esimerkiksi nautaa ei kloonata samalla tavalla siipikarjaa. se sitten sen ek? No, ah, okei. Okay. No, no, no, now shadow, pan, pan, pan, pan Nick, olkaa hyvä. Ja ich esittelijä. Äh, bei den Berichterstattern bedanken. Kiitoksia, haluaisin kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Tässä on tehty hyvää työtä. Kielto on mielestäni hyvä asia. Tiedämme, että Euroopassa vallitsee tietty pelkotila, olisi sitten oikeutettu tai ei mutta meidän on hyväksyttävä kuluttajien äh, toive siitä, että he eivät halua silleen mitään kloonituotteita. Ja tämä kyllä heijastuu hyvin tästä tehdystä työstä. Se, mikä mielestäni on ehkä hieman kielteistä, on, aivan kuten edellinen puhuja sanoi, on, että meidän täytyy pitää tässä ovet auki tulevaisuuteen. Hän viittasi lentokoneisiin ja Leonardo da Vinciin. Mutta eivät lentokoneet ole mitään tuntevia olentoja. Tässä puhutaan eläimistä ja vastuu on mahdollisesti paljon suurempi vastuu, joka tässä pitää kantaa. Tässä oikeastaan kaikki. Toivottavasti tämä ehdotus saa aikaan jotakin hyvää sekä kuluttajille että eläimille. Kiitos. Kiitoksia sitten jäsen Bove. Oui, monsieur le président, euh, merci de me Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Ensinnäkin kiitos jäsenille Sommer ja Moi loistavasta työstä. Minusta se, mitä on tehty tämän aiheen parissa, tätä pitäisi tapahtua useammin. Tämä työ on ollut rakentavaa ja otettu huomioon se, mitä kansalaiset Euroopassa ovat vaatineet. Mielestäni parlamentin pitäisi saada innostusta, innoitusta siitä, mitä on tapahtunut. Mielestäni tämä teksti on oikeassa, kun se haluaa korvata direktiivin asetuksella. Siinä ei olla menty ansaan, mitä komissio pyrki meille asettamaan, eli että olisi kaksi eri asiakirjaa, mistä tämä on myönteistä, mitä tulee muotoa, mitä tulee sitten sisältöön, niin kaikki elementit otettu huomioon, toisaalta otettu huomioon eläinten hyvinvointi, luonnon monimuotoisuus, on myös selvästi mainittu, ja myös seuraukset, jotka voisivat tulla, jos nämä klontut eläimet saattaisivat aiheuttaa eläimille, eläville eläimille. Sillä tämä kaikki aiheuttaa ongelmia, liitännäisongelmia myös siihen, että käytetään hormoneja ja kaikkia muitakin tekniikoita, jotta lopputulokseen päästään. Ja tässä pitää pohtia myös sitä, että tuodaan näitä klooni, klooneista tuotettuja eläimiä. Ja tuojien pitää, osoit, pitää antaa näyttöä siitä, mistä eläin on tullut. Komission pitää ottaa sääntöjä, mutta eläinten tuojien pitää sanoa, mistä ne ovat tulleet ja osoittaa tämä jäljettävyys. Ja päinvastoin kuin mitä kollega sanoi aikaisemmin, minä olen sitä mieltä, että kaupan kysymys tulee tämän lisäksi tämä kaupallinen puoli. Tässä pitää pohtia tuossa kaupallista puolta ja toisaalta eläinten hyvinvointia. Välillä pitää rajoittaa kaupankäyntiä, kun se on kollektiivisten intressien vastaista. No niin, mielestäni tämä on myönteinen prosessi, pitää jatkaa samaan suuntaan ja tämä työ on mielestäni erinomaista ollut. Kiitos. Pan poseł Bart Stas. Kiitoksia. Sitten jäsen Bert Stats. Dank u voorzitter. Ik, ik kan me eigenlijk volledig aansluiten bij wat eh, José Bové daar juist... Eh, Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä edustaja Bove juuri sanoi. Tämä on erinomainen mietintö ja haluan kiittää molempia esittelijöitä tästä. Vihreät ovat samaa mieltä esittelijän, esittelijöiden lähestymistavan kanssa. On hyvä, että valitsimme eri oikeusperustan ja siirrytään kahdesta direktiivistä yhteen asetukseen. Mielestäni mietinnön sisältö löytää aivan oikean painopisteen siinä ja tasapainon. Ja viittaa myöskin kansalaisten tarpeisiin, elintarviketurvallisuuteen. Ja haluaisin, tai on, on mielenkiintoista että tiedämme, että komissio on argumentoinnissaan ollut aika kummallisilla kannoilla. Olemme 2008 vuodesta lähtien pitäneet silmällä uusi, uuselintarvikkeiden kehitystä. Ja komissio ei mielestämme ole ottanut parlamenttia vakavasti. Komissaari Vogue morensi mm, tämän lähestymistavan ja sitten kauppa kauppa, komissaari Van Hucht, samoin ja nyt esittelijät tarjoavat komissiolle mahdollisuutta saada aikaan parempi teksti ja sen takia vihreät tukevat sitä täysin. Kyllä. Se, että puhutaan yhdellä äänellä valiokuntien tasolla ja jäsenten tasolla on hyvin huomattavaa, mutta mielestäni tätä kansalaiset odottavatkin. Sitten Marka Fronte, olkaa hyvä. Okay. Eikö ole paikalla? Selvä. Koska Marka Fronte ei ole paikalla, niin aloitetaan yleiskeskustelu. Minuutti, 30 sekuntia enempää. Jäsen Scheuer. Voorzitter, dank u Voorzitter, eh, als het gaat om Kiitos puheenjohtaja. Olen aina sanonut eh, kyllä, mutta pääministerimme on Kiinassa ja hänestä otetaan kuvia klonattujen sikojen kanssa. Tämä on tilanne ja paljon keskustelua tästä asiasta on käyty, joten pyytäisin lisäselvitystä. Katson tässä Moita ja Sommeria muutama kriittinen kysymys, sillä tätä varten olemme täällä. Voimmeko tosiaan ymmärtää, mitä olemme te- voimme tehdä, mitä olemme sanoneet? Toinen kysymykseni, emmekö olisi kansallisesti jäljessä vapaissa merkinnöissä tämän myötä spermat kolmansien valtioiden tuonnit. Mitä tämä, tar- mitä tämä tarkoittaisi erityisesti maitoalalle? Voisiko selittää, mitä ollaan tekemässä? Ja mitä tulee T-tippiin, sitäkään ei pidä unohtaa lopuksi että tässä puhutaan kuluttajien puolesta, olen kuullut usein, tätä on samaa mieltä asian kanssa, mutta eikö nyt tilanne ole sellainen, että monet tuotteet, niitä jalostetaan Euroopassa käyttäen materiaaleja, jotka ovat tulleet Eurooppaan klonatusta elämistä. Kiitos. Kiitoksia, jäsen Ferran. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Toisaalta suurin osa kuluttajista ja kasvattajista EU-ssa vastustaa kloonausta. Toisaalta maatalous Euroopassa kohtaa paljon vaikeuksia ja kriisejä. YMP ja asetukset eivät tuo niihin mitään vastauksia tällä hetkellä, joten puheenjohtaja, miksi tässä tapauksessa kiistellään aiheesta, josta on, ollaan samaa mieltä, miksi me voisi kieltää, kieltää kloonaamista ja sen, siitä tulevat tuotteet kokonaan ja keskitytäisiin aiheisiin, jotka ovat paljon kiireellisempiä vastasi näihin kysymyksiin. Sen tunnette te, mutta ette uskalla sanoa sitä. Kyse on siitä, että harmonisoidaan lainsäädäntöä EU-tasolla ja myös EUn ja Yhdysvaltojen välistä lainsäädäntöä. Tällä poistettaisiin este neuvotteluille. Arvon jäsenet, se, että hyväksytään tällainen käytäntö ja että toimitaan kuten koululaiset ja että EU sallii käytännöt, joita kukaan kansalainen halua. Tarkoittaa sitä, että kansalaiset eivät enää halua EUta. Kiitos. Pani poseł Kostinger. Kiitoksia Kostinger. Danke, eh, Herr Vorsitzender, und eh, vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia erityisesti esittelijöille heidän tekemästään erinomaisesta työstä. Saimme hyvän pohjan työllemme asiantuntijakuulemisen kautta. Ja nyt näyttää todella siltä, että tähän liittyy vakavia ongelmia esimerkiksi jäljitettävyyden osalta. Kloonausta ei pystytä testaamaan geenitestissäkään. Meillä on Euroopassa loistavia, hyvin toimivia perinteisiä kasvatus- menetelmiä. Ja todella puhun sen puolesta, että lähdemme EUn laajuisesti toteuttamaan tätä kieltoa. Emme tarvitse missään nimessä mitään kansallista tilkku, tilkkutäkkiä. Useinhan syyt sysätään aina EUn harteille, mutta tässä yhteydessä on äärimmäisen tärkeää välttää tällainen tilkutäkiasetelma. Ja sitten vielä vaatimus jäljitettävyydestä. Tässä ehdotetaan delegoituja säädöksiä komissiolle. Mielestäni se on ongelmallista. Tällä lisäbyrokratialla ongelmaa ei ratkaista. Tässä yhteydessä mielestäni delegoidut säädökset eivät ole järkevin vaihtoehto. Sitten merkintäsäännöt ja se, mitä täällä kuultiin tästä asiasta. Tuen sitä, että olemme EU:ssa uskottavia. Meillä pitää olla laadukasta elintarviketuotantoa ja silloin tämä teknologia ja tekniikka pitää ulottaa. Kiitoksia sitten Hoisling. Äh, Kiitos. Haluan onnitella molempia esittelijöitä, koska äh, olemme monesta asiasta yhtä mieltä, mutta on tehtävä selväksi se, että tässä ei ole pelkästään teknisesti äh, kiistanalaisesta mekanismista kyse, vaan tämä on myös eettisesti hankala kysymys. Ja pelkästään eläinsuojelu näkökulmasta pitäisi klonaus EU-ssa kieltää, koska tätä kautta syntyvät eläimet ovat usein epämuodostuneita tai eivät ylipäätään elinkelpoisia. Tämä ei ole mikään ihmetekniikka, vaan oikeastaan tässä kloonataan eläinten kärsimystä. Kloonaus ei ole mikään pienten yritysten asia, vaan tässä on vaara siitä, että syntyy tällaisia monopoleja. Ja myös patenttikysymykset pitää tässä sitten ottaa huomioon. Eli pitää tehdä selväksi, että emme halua näitä toimia Eurooppaan tässä muodossa, aivan kuten Kössingerkin sanoi. Sitten äh, kloonaus ja vaikutukset toiseen sukupolven merkinnä. Tässä sanotaan, että tämä kaikki on hyvin hankalaa, mutta uskon, että tähän voidaan löytää ratkaisu. Tässä ei saata periksi yhdysvaltalaisille kasvatuslobbareille. Tässä on kyse TTIP-sopimuksesta. Ja kun katsotaan eurooppalaisten sääntöjen tiukentamista, komissio suhtautuu usein asian hyvin hankalasti. Tämä on kuitenkin todella sellainen asia, jota emme halua tähän merkintäkysymykseen on löydettävä ratkaisu. Miller. Kiitos sitten Miller. Müller. Pani poseł Melior, przepraszam, sorry. Okay. Jäsen Müller. Ei. Ich danke auch den Berichterstatterin. Mellior, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä on asetettava kansalaisten ja kuluttajien edut etusijalle. Ja ryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että kloonaus tulisi kieltää, mutta meidän on puhuttava avoimesti näistä kysymyksistä, koska muuten käy niin, että asetuksessa näitä kysymyksiä käsiteltäisiin väärällä tavalla. Ensinnäkin äh, alkuperä kysymykset. Tässä meillä ei ole selkeitä sääntöjä siitä, käytetäänkö, minkä sukupolven äh, eläimiä käytetään. Tämä on hankala. Ja toinen hankala kysymys ovat nämä kloonatuista elämistä tulevat tuotteet. Tämä koskee kauppasopimuksiamme ja kauppastrategioitamme ja kaikkia sisämarkkinakysymyksiä, ja siksi en usko, että tässä asetuksessa tai asetus voitaisiin näin, tästä vain hyväksyä ja päästä eroon Euroopassa kloonituotteista, vaan kyllä tämä kaipaa vähempää tarkastelua. Ja muut kysymykset olivat sitten sellaisia, jotka liittyvät eettisiin kysymyksiin. Tähän suhtaudun hyvin kriittisesti ja olisi hyvä, että löytäisimme sellaiset säännöt, joiden kautta kloonaus todella kiellettäisiin. Tässä on tällä hetkellä kyse kuuden vuoden ajanjaksosta. Kiitoksia sitten Andrew. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijöitä laadukkaasta työstä, jota he ovat yhdessä tehneet. Minäkin olen sitä mieltä, että on tärkeää, että siirrytään direktiivistä asetukseen. Totta kai kannatan näitä asiakirjoja, jotka meillä on esitelty, mutta pitää tarkentaa näitä ehdotuksia ja lisätä mietintöluonnoksiin tämä lisäysmateriaalin jäljitettävyys ja ensimmäisen sukupolven jälkeläiskysymys. Lisäksi myös kaikkien tuotteiden merkinnät pitäisi lisätä tähän. Oli eläinlaji mikä tahansa, tämä on kantani. Mielestäni tämä on tarpeen ja realistinen vaatimus. Pan poseu Lise, bardzo proszę. Kiitoksia, herra jäsen Lise. He's absent. Ei paikalla ilmeisesti. Sitten RIS. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin aikaisemmin puhuit, haluaisin kiittää esittelijöitä. Tämä kloonauskysymys todennäköisesti, no se on huomattu täälläkin jo, että se kuuluu näihin muutamiin arkaluonteisiin kysymyksiin, joka on jopa räjähtävä luonteeltaan, mutta on rohkaisevaa, mitä he tekevät, olen täysin samaa mieltä heidän kanssaan. Eurobarometrit ovat osoittaneet sen kertoisensa jälkeen, ja tämä on huomattu jo, että eläimet kärsivät näistä tekniikoista. Kloonaaminen on yleisen äh, mielipiteen vastainen, mutta kuitenkin tilanne on tämä tällä hetkellä mielestäni, ja mieti mikä on tilanne tulevaisuudessa. Kiitos sen Ajusolle, kun hän muistutti, että on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät eettisiin näkökulmiin terveysasioiden lisäksi. Muutama kysymys. Ensimmäinen Sommerille ja sitten komissiolle. Kiitos, että tutkimus on suljettu sovellusalan ulkopuolelle. Tähän, mikä tulee olemaan asetus. Kuitenkin minusta on kummallista, että tässä on sanottu alustavasti, että tekniikat eivät tule toimimaan sen pitemmittä puhetta. En nyt tule sen enempää siteramaan, kun puhuttiin lentokoneesta, mutta uskoisin, että joskus tulevaisuudessa meillä tulee olemaan tekniikoita, jotka eivät aiheuta enää samanlaisia ongelmia kuin nykyään. No, sain parlamentin kaksi vuotta vanhan päätöslauselman 2013 vuodelta siinä jäsen Sommer. Päinvastoin kuin nykyään ehdotetaan, että kaikki kielletään, kloonaaminen, alkiot, järjestetään nämä jälkeläiset. Tässä se suuri kysymys piilee kanta, hänen kantansa kaksi vuotta sitten oli vähemmän radikaali, sanotaan, että kiellettäisiin tekniikka ja kloonaminen, mutta ei kiellettäisi näitä offspringeja eli jälkeläisiä, tämä liittyy siis jäljitettävyyteen, mitkä elementit oike- oikeuttavat tämän hänen kantojensa kovenemisen. Toinen kysymys komissiolle joka liittyy tähän olennaiseen kysymykseen. Jäljitettävyys, kyllä vai ei? johtaa eh, lopetan kohta, mutta tämä on tärkeä kysymys. Haluaisin tietää, miksi komissio vetäytyi verrattuna vuoden 2010 kantaan. Tässä puhutaan eri tavalla jäljitettävyydestä tällä hetkellä. Tämä on tärkeä kysymys. Näin puheenjohtajan nuijan, joten puhutaan tästä myöhemmin. Kiitos paljon sitten jäsen Liise. Ja, danke Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi sitä, että kävisin salin ulkopuolella tässä välissä. Haluan todella lämpimästi kiittää kumpakin esittelijää tästä mietintöluonnoksesta ja selkeästä alustuksesta. Monia asioita on jo sanottu, mutta viittasin vielä, tai lisäsin tähän vielä kaksi asiaa. Kuten Renate Suomea ensinnäkin kuvaili varsin hyvin, kloonaukseen liittyy edelleen valtavia ongelmia, eläinkärsimykseen liittyen, äh, sairauksiin liittyen ja niin edelleen. Ja on katsottava, miten tämä jatkossa kehittyy. Joko tilanne pysyy samanlaisena ja silloin meillä on valtava eettinen ongelma ja tähän kieltoon on myös sitten hyvät tieteelliset syyt. Tai tilanne muuttuu paremmaksi kymmenen vuoden aikana ja silloin meillä on myös hyvät syyt vastustaa tätä, koska jos kaikki sujuu hyvin eläimillä, niin silloinhan tätä sitten siirretään ihmisiin. Ja tämä aiheuttaisi sitten valtavia ongelmia. Eli jos sallimme kloonauksen, osallistumme siihen ja sitten tässä tasoitetaan tietä sille, että ryhdytään kloonaamaan ihmisiä. Eli siksi on syytä toimia tässä rajoittavasti jos maatalouden näkökulmasta ei ole oikeutusta toimia toisin. Neuvoston kannat klonauskien osalta ovat hieman, siis jälkeläisten osalta ovat jakautuneet. Täytyy katsoa, miten siellä nyt toimitaan. Pan poseł Glezos. Ensemrados. Ο άνθρωπος... Γκλέσος siis. Ξεχνάει ότι είναι δημιούργημα της... Kiitos puheenjohtaja. Ihmiset ajattelevat usein itsestään liikojaan ja näkevät itsensä toisaalta ö, erillään muista olioista, mutta, ja pitävät itseään kaiken mestareina. Minä puolestaan uskon, että tälle on olemassa rajansa. Se, mitä olemme tehneet, on, että olemme rakentaneet asioita siten, että esimerkiksi tai tuottajan tasolta niitä kannat tuottavat enemmän munia, enemmän jälkeläisiä kuin niitä kisat luonnossa. Ja lehmät, niihin kohdistuu valintaa ja jalostusta, niin ne tuottavat enemmän maitoa mitä itse tarvitsevat. Tämä on tehty muihin tarkoituksiin kuin ruokkimaan omia vasikoita. Ja olen sitä mieltä, että meidän pitäisi asettaa kielto kaikkiin lajeihin. Tässä on myös erillinen aihe, joka on tutkimus ja tiede, mutta se, sitäkin pitäisi rajoittaa, jos ajatellaan eläinten kärsimystä. Sillä tiedekin saattaa tätä kärsimystä aiheuttaa. Olen sitä mieltä, että mitä tulee eläinten kasvattamiseen ja ö, tuottajiin, niin pitää pohtia kysymystä on sitä, että voi olla omat siemenet ja niitä voidaan käyttää sitten. Elnök úr, köszönöm a szót. Megnyugtató volt hallani, hogy a raportőrök mennyire egyért... Tässä oli lohdullista ja rauhoittavaa kuulla esittelijöiltä, kuinka yksimielisiä he tästä aiheesta ovat. Mutta olen kuitenkin epäileväisellä kannalla vielä siitä, että, että miten tämä lainsäädäntö muotoutuu, koska kansallinen kloonattujen kasvien kielto oli tärkeä askel. Ja marraskuussa esittelijän erinomaisen työn tuloksena hyväksyimme erinomaisen lainsäädäntöluonnoksen. No sitten joulukuussa komissio kuultuaan neuvostoa teki luonnokseen merkittäviä muutoksia ja kuulimme, että neuvosto oli tiukasti sitä vaatinut. Ja olen uusi jäsen. Tiedän, kuinka vaikeita tällaiset neuvottelut voivat olla ja että oli tärkeää tarjota tämä mahdollisuus. Mutta minun mielestä tässä nyt mentiin askel päin ja tämä vaikutti kyllä äänestystulokseen myöskin täysistunnossa. Ja minusta olisi hyvä että molemmat valiokunnat ajaisivat ja edustaisivat kuluttajien etuja. Voimme hyväksyä lainsäädännön vain, jos neuvosto astuiskin askeleen taaksepäin, perääntyisi ja totesi, että Euroopan parlamentti ei myöntynyt siihen tai tähän tai tuohon. On hyvin tärkeää, että viestimme oman mielipiteemme laadittavassa lainsäädännössä selkeästi. Kiitos sitten jäsen Agju. Chairman, thank you. Uh, with this subject of clo- Kiitoksia. Puheenjohtaja, mitä tulee kloonaamisen, pitäisi muistaa, että ei ole todennäköistä päästä eteenpäin, jos oletetaan, että on päästy jo, ö, päästy jo loppupisteeseen eikä päästä eteenpäin, mutta ihmiset aina pyrkivät parantamaan eläinten genetiikkaa, jos on kloonattu asia, jota pidetään jo parhaimpana, niin hyvin pian sitten kuitenkin joku tulee ja sanoo, että hänellä on jotakin vielä parempaa kuin tämä klooni, joten se klooni sitten jää pois, joten minä en näe, että tämä ö, ottaa tuulta puuria sisällys, koska siihen liittyy ongelmia, joten jos siihen liittyy paljon kuolleisuutta, niin taloudelliset hyödyt ö, hautautuvat sen alle, että on korkeat kuolleisuusluvut. No, pyydän hieman hiljaisuutta tässä edessä olevilta puheenjohtaja. Totta kai tähän liittyy myönteinenkin aspekti. Kuvitelkaapa, että olisi sairaus, joka on alkanut lähi ja joka siirtyy länteen eläinten parissa ja sitten karjaa kuolee kuin kärpäsiä ja mutta sitten kaukoidessa olisi tälle tälle resistentti eläin ja sitten kloonaus voisi auttaa tässä, joten muistakaa, että tähän saattaa olla myönteinenkin puoli. Minua huolestuttaa se, että EU haluaa asetuksen ja nopean vastauksen ja että sitten tehdään ylisääntelyä ja Britanniassa ja sitten muualla pohditaan, että otetaanko näitä sääntöjä kunnolla kuitenkaan. Mutta me olemme itsenäinen Britannia ja meidän kauppamme vakuuttavat kuluttajia siitä, että ei kannata syödä näitä tuotuja kloonattuja eläimiä. Kiitos. Chciałbym poinformować i powitać grupę. Haluaisin kertoa teille ja toivottaa Bayeril, bayerilaisten maanviljelijöiden ryhmän tänne. Heidät kutsui jäsen Müller. Tervetuloa ja kiitoksia, että saavuitte paikalle. Jäsen Helbusch. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte den Bericht an der Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin tukea tätä mietintöluonnosta Kuulin, että tässä on ongelmia etiketöinnin toteutettamisessa, mutta politiikassa meidän tehtävänämme on ottaa vakavasti kuluttajien vaatimukset ja huolenaiheet, ja siksi tämä mietintö on laadittu. Siksi meidän täytyy nyt todella pohtia, miten merkinnät voidaan toteuttaa. Parlamentti vuonna 2010 sopii jo tai vaatii jo kieltoa tuotteille, jotka ovat peräisin klonattujen eläinten jälkeläisistä. Mikä tilanne nyt tässä on? Sitten ähm, laiton trooppinen puu, se on esimerkiksi hankala jäljittää, mutta olemme löytäneet tähän ratkaisuja sen sääntelemiseksi, jotta voidaan vetää selkeät rajat. Jos nyt olemme poliittisesti vakuuttuneita siitä, että emme halua kloonausta, kuten lähes kaikki sanoivat, niin silloin voi syntyä pelkoja siitä, että tätä ei oikealla tavalla voida toteuttaa, mutta silloinhan me emme sitten pysty enää toteuttamaan parlamentaarista tehtävää, me vastata kansalaisten huolenaiheisiin kaikki puhuvat TTIPissä siitä, että halutaan pitää kiinni standardeista. Komissio sanoi, että ne ovat kiveen kirjoitettuja, mutta nyt sitten antaisin periksi tässä kloonauskysymyksessä. No, Kiitoksia. Sitten Jesen Task. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Sommerille ja muille tämän kloonausaihen esittelystä. Täällä ollaan aika pitkälti samoilla linjoilla aiheesta. Itse olen ollut karjan kasvattaja. Meillä oli alkeon siirtoja, hyvin tehokasta tuotantoa. Ja tässä klonaus oli täysin turhaa. EFFAn lausunnossa todetaan, että 85-95 prosenttia naudoista ja noin 45 prosenttia sijoista, jos ne ovat lounattuja, eivät ole elinkelpoisia tai alkiot tuhoutuvat. Joten tämä tekniikka pitäisi todella kieltää. Meidän pitäisi löytää konsensus sille, että tämä, mm, tätä ei todella Euroopassa toivota. Kiitos sitten hoitama. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil absoluut niet herhalen wat mijn uh, groep allemaal al gezegd heeft. Kiitoksia paljon. En enää toista sitä, mitä kollega edellä sanoi, mutta haluaisin varoittaa siitä, että yritettäisiin laittaa kaikki tähän yhteen mietintöön. Se voi näyttää hienolta paperilla, mutta sen täytyy olla käytännöllinen ja pantavissa täytäntöön. Jos nyt käytetään häärään spermaa ja hedelmöitetään sillä lehmä ja sitten käytetään sen lehmän maitoa, niin voitte kuvitella, että siinä saattaa syntyä kloonatun härän jälkeläinen. Eli yhteen maiton samaan maitotonkkaan kertyy sitten kloonatun eläimen jälkeläisen maitoa ja kuinka voidaan estää tämän maidon sekoittuminen toisten viljelijöiden maitoon. Ja kaikki tämä pitäisi pystyä jäljittämään. Eli emme halua kuitenkaan ylitaakoittaa lainsäädännöllä maataloussektoria. Kiitoksia. Nyt olemme varmaankin päässeet päätökseen näissä keskusteluissa. Pyytäisin nyt sitten komission edustajaa Michael Fluea. Olkaa hyvä. Victor Flue. Are you ready? Oletteko valmiina? Kiitoksia. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla näitä kommentteja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olemme samaa mieltä ja arvostamista, että täällä on yksimielisyyttä siitä, että kiellettäisiin kloonaustekniikka ja se, että astettaisiin markkinoille klooniperäinen ruoka, joten ilmeisesti tässä on sama kanta parlamentilla ja komissiolla tästä asiasta. Kuitenkin erimielisyyttä tai eri kantoja on kiellon alasta tai laajuudesta, jota parlamentti nyt ehdottaa, joka eroaa siitä, mitä komissio alun perin on ehdottanut. Ensinnäkin se, että tämä lainettaisiin koskemaan muita eläimiä. Komissio ehdotuksessaan on sitä mieltä, että lisät, lisättäisiin eläimet, jonka kohdalla tekniikka on realistista ja jossa tämä olisi kaupallisesti hyvä ratkaisu. Mainittiin muassa siipi, kaaria ja muut, muuta eläimiäkin meidän tietäksemme tekniikka tällä alalla ei ole taloudellisesti elinvoimaista ja siksi alkuperäinen ehdotus oli se, että meistä ei ollut tarpeen sisällyttää noita lajeja tähän luetteloon. Ehdotuksessamme ei ole myöskään, no se otettiin täälläkin esille, tämä kielto, joka koski Siihen näitä spermaa ja munasoluja näistä luonnotusta eläimistä. Olimme sitä mieltä, että tämmöinen tuontikielto kieltäisi tai siis rajoittaisi suomalais- eurooppalaisten toimijoiden tehtäväkenttää. Ja mitä tulee kysymykseen, joka esitettiin siitä, että Kioto kattaisi myös nämä jälkeläiset ja elintarvikkeet, jotka saadaan noista kloonattuista jälkelä- kloonattujen eläimien jälkeläisistä, niin muistuttaisin, että jälkeläiset eivät ole enää klooneja, jossa on eläin, joka on kasvatettu perinteisin tavoin. Esimerkiksi käytetään spermaa, joka on saatu häristä, jota sitten käytetään tuottamaan tai kas- synnyttämään uusi jälkeläinen perinteisin tavoin, tai ehkä keinohyömöityksellä. Se nyt ei ole perinteinen, mutta kuitenkin keinohedelmöitys, jota käytetään perinteisen tai tavallisen eläimen kanssa. Lisäksi olen sitä mieltä, että tämän jälkeläisten tuotanto. No siihen liittyy tämä eläimen hyvinvointi, olemme sitä samaa mieltä. Mutta tämä ei, <clears throat> argumentti ei päde siihen, kun tuotetaan näitä jälkeläisiä kloonatusta eläimistä. Käytetään perinteisiä tapoja Lisäksi ehdotuksessamme esitämme, että se, että kiellettäisiin klonattujen eläimien jälkeläiset, sitä on vaikea, vaikea perustella kansalaisten huolenaiheen. Olemme myös viitanneet usein näihin vuoden 2008 ja 2010 eurobarometritutkimuksiin ja olemme panneet merkille, että, että EU-kansalaiset ovat kloonausta vastaan syistä, jotka liittyvät muassa eläinten hyvinvointiin, mutta me tulkitsemme nämä eurobarometrien tulokset siten, että kuluttajat eivät välttämättä tiedä tekniikoiden luonteesta tarpeeksi, he eivät tiedä mitä nämä tekniikat tarkoittavat tuleville eläinsukupolville. useat jäsenet mainitsevat ongelman, joka liittyy jäljitettävyyteen ja näihin merkintöihin. Komissio jätti ehdotuksensa, jossa tästä aiheesta kyllä keskusteltiin. Merkitseminen epäonnist onnistu, tai ei päässyt läpi meidän testeistämme, tämä käsite sillä meistä ähm, merkinnät äh, tuleville sukupolville, siis tämän kloonisukupolven jälkeen. Tämä järjestelmä olisi liian monimutkainen ja liian hintava. Kuitenkin me olemme aloittaneet tutkimuksen, jossa on mukana muun muassa maatalouden pääosasto. Ja siinä asia analysoidaan pidemmälle. Tässä olivat siis komission alustavat, alustavat näkökulmat liittyen äh, siihen, mitä Palmetin jäsen sanoi, että nyt haluaisin ottaa puheenvuoron äh, oikeudellisen yksikön edustajalle, joka voisi ehkä kertoa yksityiskohtaisemmin näistä oikeudellisista aspekteista. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Uskokaa meitä, olkaa niin ystävällisiä, että me olemme käyneet koko perustamissopimuksen läpi, kotaisin läpi parlamentin vaatimuksiin vastataksemme me oikean oikeusperustan. Muistakaa, että Euroopan unioni ei voi tehdä kaikkea. Me tarvitsemme oikeusperustan, jos haluamme toimia. Ja aivan lyhyesti esittelijän kantaan liittyen, eli että voisimme tämän yhdistetyn ehdotuksen perustaa tiettyyn kohtaan ja erityisesti artiklaan 43 ja erityisesti koskien jälkeläiset niin me emme katso, että tämä on mahdollista. Kloonauksen kieltäminen ja erityisesti klooneista peräisin olevan siemennesteen kieltäminen ei voida katsoa olevan sellaista, että sillä voitaisiin lisätä maatalouden tuotantokykyä. Se nimittäin on meidän, meidän oikeusperustamme. Tämä lisäysaineistoon liittyvä vaade perustuu vain kuluttajien eettisiin huolenaiheisiin. Olemme pahoillamme, mutta kuluttajien eettiset huolenaiheet eivät ole yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita sellaisina kuin ne perustamissopimuksessa määritetään. Säännöt jotka koskevat kuluttajien pelkästään eettisiä huolenaiheita, ovat sellaisia, että niitä eivät, ei voida perustaa artiklaan 43 ja siksi olemme todella pahoillamme. Mutta ainoa mahdollisuus on viitata 5, 3, 5, kaksi artiklaan, eli joustavuuteen, ja sen takia tähän viittaamme. Me olemme avoimia ja pyrimme ja haluamme etsiä vaihtoehtoja, mutta meidän täytyy pysyä niiden toimivaltuuksien rajoissa, jotka meille perustamissopimus on määrittänyt. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Ymmärtääkseni ei ole muita kysymyksiä, jotenka tämä osio on saatettu päätökseen, mutta sitä ennen puheenvuoro esittelijöille loppuhuomautukset. Jäsen moi, olkaa hyvä. Pani Zommer pierwsza, tak? Pani ustaliły między... Vaan jäsen Zommer, olkaa hyvä. Ja vielen Dank, ähm, Herr Kiitos puheenjohtaja. Lämmin kiitos myös kollegoille kommenteistanne. On selvää, että mietintö luonnostamme tuetaan laajasti. Ja monet kollegat totesivat, että kloonausta ei tarvita, tarvita vaan hyötyilemme ja laadukkaita sellaisia pystytään tuottamaan aivan perinteisin menetelmin. Se, mitä te komission oikeudellisesta yksiköstä nyt sanoitte, ei ole meille oikein hyväksyttävää tai emme voi sitä ymmärtää. se, että kloonauskielto vaarantaisi EU-ssa maatalouden tulevaisuuden, niin tätä nyt ei voida kyllä todellakaan näin korostaa. On totta, että tekniikkaa ei ole vielä käytetty pitkään ja perinteisen menetelmin on saatu paljon parempaa edistystä aikaan. YMPn Yksi tavoitteista, aivan kuten mietinnössä sanomme, on myös se, että vastataan kuluttajien toiveisiin. Joten en oikein ymmärrä sitä, mitä oikeudellisen yksikön edustaja juuri sanoi. Saksassa sanotaan, että jos juristeja on kolme, niin silloin mielipiteitä on ainakin neljä. No parlamentin oikeudellinen yksikö on tästä eri mieltä kanssanne ja meillä on ennakkotapauksia tähän asian liittyen, joten ei tämä mikään uusi asia ole. Parlamentti on sitä mieltä, että kuluttajan eettiset toiveet pitää ottaa huomioon eettiset huolenaiheet, ja meillä on itsellämmekin näitä liittyen eläinten suojeluun ja toisaalta, kuten Peter Liise sanoi, on pohdittava myös mahdollisia seurauksia ihmisenä tällaista kloonaustekniikan käyttää ihmisen, kuten tässä kuultiin. Kaikki eläinten tuottamisen ja lisäämiseen käytettävät keinot on otettu käyttöön myös ihmisissä, kun ne ovat alkaneet eläimissä toimia, joten siksi tässä joku sanoi, että olemme aivan alussa, mutta emme klonauksessa kuitenkaan maailmanlaajuisesti ole mitenkään lapsen kengissä, vaan tämä on etabloitunut menetelmä, vaikka se ei vielä täysin toimikaan. Nyt meidän täytyy olla tässä tiukkoja. Meidän täytyy myös TTIPiä silmällä pitäen pitää tässä hieman kiirettä. Ja vastasin kollegoille ja myös komissiolle, jotka ottivat tässä TTIPin esiin. No mitä TTIPillä tapahtuu? Miten se tähän liittyy? No juuri sen takia meidän täytyy nyt laatia entistä tiukemmat säännöt, jotta TTIPin kautta ei sitten päätetä jotakin muuta. Kyllä me voimme kulkea tässä Euroopan unionina pystypäin ja sanoa, että emme tällaista halua. Näinhän teemme muidenkin tuotteiden kanssa elintarvikkeiden ja monien muiden alojen osalta. Olemme sanoneet, että tuontituotteiden pitää noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä, eli tässä ei ole mitään uutta. Ja TTIPin puitteissa on oltava varmoja siitä, että Klonaus pidetään EUn rajojen ulkopuolella mahdollisimman hyvin. Me emme tällaista halua. Sitten jäljitettävyys. Sanotaan, että tämä on hyvin monimutkaista ja mietitään, kuinka monen polven tätä pitää tehdä, miten tämä ylipäätään toimii. Mutta itse olen vakuuttunut, että tämä voi toimia. Tämä riippuu tahdosta ja tässä tuojilla on vastuunsa Meillä ei ole jaostuksesta mitään yhtenäisiä ilmoitusvelvollisuuksia, mutta äh, ainahan tätä voidaan sitten pyrkiä tekemään. Maailman maapalloistuminen etenee päivästä toiseen ja me voimme sopia, että haluamme pitää kiinni tietyistä kysymyksistä. Jos joku haluaa tuoda tuotteitaan EU-hun, silloin hänen tulee myös noudattaa sitten näitä sääntöjä. Tutkimusta emme halua kieltää. Oli kollegoita, jotka puhuivat tästä asiasta. Resistenssijalostus, se on yksi asia, jonka tutkimusta emme halua kieltää. Entä sitten kilpailu, haitat. Tämä oli myös kysymys, joka täällä heitettiin ilmaan, ja komissiokin tähän puuttui. Suuret jalostajajärjestöt tai kasvateen järjestöt sanovat, että EUlle tulee tästä valtava kilpailuhaitta, ja tämä on vastuutonta – jos esimerkiksi spermatonti kielletään. No en usko, että tämä kilpailuhaitta voi olla näin valtava, vaan tässä pitäisi edelleenkin tukeutua perinteisiin toimintatapoihin. Eivät esimerkiksi yhdysvaltalaiskuluttajatkaan kannata kloonausta. EU on arvojen yhteisö, näin on kirjattu Lissabonin sopimukseen, ja siksi meidän on hyvä liputtaa näiden arvojen puolesta ja osoittaa ulkopuolelle, että todella kannatamme näitä arvoja, teemme asioita eettiseltä pohjalta, ja meillä on tärkeää toimia arvojemme mukaisesti, emmekä anna niitä vesittää, vaikka maailma globalisoituu ja kauppaa halutaan edistää eri tavoin. Kiitoksia kovasti vielä kollegoille. Pyydän teitä todella toimimaan tässä mahdollisimman yhtenäisenä rintamana. Kiitos. Yksi kommentti vain. Komission asianajohtaja osoittivat perussopimuksen erään toiseen artiklaan, johon voimme viitata, joten he eivät sulkeneet pois tällaista mahdollisuutta, he vain, vain osoittivat toista artiklaa nyt sitten jäsen moi. Grazie. Kiitoksia. No niin, minä haluaisin vastata kollegani Akileran näkemykseen. Haluaisin huomauttaa kuitenkin yhdestä asiasta. Te mainitsitte EPSAn ja sanoitte, että se huolehtii tieteellisistä arvioinneista, mutta minä kysyn, että ennen kuin sanoitte tämän, niin luitteko kaikki ne EFSAn julkilausumat ja, ja lausunnot, mitä se on antanut? Nimittäin jos olisitte tehneet sen, niin olisitte huomanneet, että EFSA kerää netistä suurin piirtein kaikki ne julkaisut, jotka voivat liittyä kyseiseen aiheeseen. Vuonna 2010 se on laatinut lausuntonsa perustuen kahteen tieteelliseen tutkimukseen, joka on tehty, ö, tehty rotilla kloonatun äh, jauhetun lihan äh, avulla 12 viikon aikana. Ja sitten seuraavalla kertaa ei ole ottanut, edes, tai sitten se otti toisen, toisen tutkimuksen, jossa käytettiin kanejakoeläimiä ja siinä käytettiin 20 kuukauden, 20 kuukauden ö, koeaikaa, mutta kuka voi taata, että esimerkiksi muutaman vuoden aikana ei voisi tulla esi, esiin sairauksia, joita ei ole noussut esiin tuon 20 kuukauden aikana. Tiedämme esimerkiksi, että villin lehmän, äh, anteeksi, hullun lehmän, hullun lehmän taudin kohdalla havaittiin, mitä tapahtui. Odotettiin vuosikausia ja monet yritykset tekivät valtavaa voittoa selkämme takana. Ja minä haluaisin myöskin viitata komission edustajan, joka, edustajan, joka totesi, että geneettinen taustat tulee esille vain normaalein metodein ja ne ovat, ne ovat kansalaisille turvallisia. No hyvä niin, jos olisitte, olisitte, ottaneet, olisitte hankineet tietoa asianmukaisesti, niin Euroopan barometrikin osoittaisi, että kansalaiset ovat aivan kauhistuneita siitä, että ruokapöydästä löytyy löy, mahdollisesti geenimuunneltua ja kloonattua ruokaa. Ja entä sitten epigeneettistä mm, mutaatiota, mitä sitten jos sellaista tapahtuu. Ja kansalaiset, jos tästä tietäisivät, niin he olisivat luultavasti 99,9 prosenttisesti tämän tekniikan vastustamisen kannalla. Dziękuję. Dołączam się, proszę Państwa, do wszystkich. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä ja onnitella heitä. Ja kiitos myös varjoesittelijöille ja onnittelut heille. Olette tehneet valtavasti työtä. Se on tehty valtavasti työtä kaiken kaikkiaan. Mitä tulee aikatauluun? Tarkistusten määräaika 24. huhtikuuta kello 12.00 24. huhtikuuta kello 12.00 ja niitä tarkastellaan 26. Toukokuuta, 6. toukokuuta ja äänestys 17. kesäkuuta ja katsotaan sitten milloin täysistuntoäänestys järjestetään myöhemmin. Kiitoksia vielä kerran. Minuutti jäljellä. Lesos on pyytänyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Mono 10 δευτερόλεπτα. Όλη η συζήτηση... Kiitos πρόεδρε, δεν tarvitse edes minuuttia. Olemme nyt keskustelleet kloonauksesta. Ja halusin sanoa jotakin äh, Kreikan parlamentista. He ovat siellä sanoneet, että eivät ole tyytyväisiä siihen, miten Kreikkaa on EU-ssa kohdeltu. Ei kommentteja, joten hyvää kotimatkaa. Ja haluaisin kiittää kaikkia osallistumisesta tähän kokoukseen. Kiitos kaikille, jotka tekevät työtä mietinnön luonnoksen parissa. Kiitos.